Hello to everybody. Good morning. Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa. Buongiorno a tutti e a tutte, soprattutto. Hyvää huomenta siis kaikille. Hyvät naiset ja herrat, minulla on nyt suuri ilo ja kunnia esittää tämän konferenssin avajaissanat. Kiitän ensinnäkin kaikkia siitä, että olette täällä tänään. Kiitän sekä vierailijoita, parlamentin jäseniä, että myöskin lehdistöä, median edustajia tietystikin. Kerron lyhyesti myöskin tämän konferenssin tarkoitusperistä. Parisen kuukautta sitten me päätimme järjestää tämän tilaisuuden. Meillä oli kaksi tarkoitusta tässä tämän taustalla. Haluaisin ensinnäkin kartoittaa erityyppisiä toimia, joihin Euroopan parlamentissa on jo ryhdytty eri direktiivien laatimisen yhteydessä, kun niitä on työstetty ja niistä on äänestetty, silloin kun on ollut kyse sukupuolten tasa-arvosta. Toinen pyrkimyksemme oli myöskin lähentää eurooppalaisia instituutioita kansallisiin parlamenttiin ja ennen muuta kansallisten suuntaan. Joskus nimittäin käy niin, että instituutiot ja parlamentti esimerkiksi tekevät ankarasti töitä, työstävät erityyppistä lainsäädäntöä ja niin poispäin, mutta samanaikaisesti kansalaiset ovat koko tämän prosessin ulkopuolella, eivätkä edes tiedä, mitä ollaan tekemässä. Tällä hetkellä katsoimme, että nyt on korkea aika tuoda kansalaiset lähemmäksi eurooppalaisia instituutioita, jotta he paremmin tietävät sitä kaikesta, mitä instituutioiden tasolla tehdään. Kansalaisten täytyy saada myöskin tietoa, ja heidän täytyy tietää omista oikeuksistaan esimerkiksi. Sukupuolten tasa-arvon korkean tason ryhmä, jonka puheenjohtajana toimin, päätti siis järjestää tämän kokouksen. Euroopan parlamentin puhemiestö antoi luvan tilaisuuden järjestämistä varten ja myöhemmässä vaiheessa tänään kaksi varapuhemiestä tulee paikan päälle puhumaan. Toinen heistä vastaa sukupuolten tasa-arvosta ja toinen tiedotusasioista naisten oikeuksien valiokunnalta ja varsinkin sen puheenjohtajalta herra Gustafssonilta kuulemme myöskin lisää siitä työstä, jota parlamentti tekee. Herra Gustafsson on johtanut valiokuntaa aivan erinomaisella tavalla. Hän on tehnyt todella ankarasti työtä asioiden edistämiseksi. Haluan kiittää kaikkia muitakin, jotka ovat tulleet tänään paikalle ja ovat myöskin toimitamme meille asiakirjoja, jotka ovat saatavilla tuolla salin takaosassa. Sieltä voitte itse etsiä materiaalia. Joan Laus, joka on tiedotuksesta vastaava pääjohtaja parlamentin puhemiehistön tasolla ja vastaa suhteesta kansallisiin parlamentteihin – ansaitsee aivan erityiskiitokset niin ikään. Francesca Ratti on tuon samaisen työryhmän sihteeri ja henkilöstöasioista vastaava pääsihteeri. Yves Gitan on niin ikään paikalla ja myöskin tulkkauspääosaston pääjohtaja on niin ikään paikalla. Lisäksi tämä kokous lähetetään internetin välityksellä. Euroopan parlamentin jäsenet voivat pyytää puheenvuoroa tavanomaiseen tapaan. Niin ikään kansallisten parlamenttien edustajat voivat saada puheenvuoron, mikäli heiluttelevat tuota nimikorttia, jotta voimme kirjata puheenvuoropyynnöt ylös. Teillä on jokaisella nimikortti edessänne, joten nostakaa sitä korttia, mikäli haluatte puheenvuoron. Salipalvelijat ovat valmiita auttamaan teitä, mikäli tarvitsette apua tässä yhteydessä. Nyt haluaisin lukea teille ääneen kirjeen, jonka Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulz ystävällisesti meille lähetti. Rova Angelili, kansallisten parlamenttien jäsenet, hyvät naiset herrat, arvon kollegat. Pyydän ensinnäkin anteeksi sitä, että en päässyt tähän tärkeään tilaisuuteen tänään. Parlamentin puhemiehenä minulla on velvollisuuksia muualla, joten en päässyt paikalle. Haluaisin kuitenkin toivottaa teidät, teidät kaikki tervetulleiksi. Lisäksi haluaisin ilmaista henkilökohtaisen kiitollisuuteni naisten oikeuksien valikunnalle ja sukupuolten tasa-arvoa tarkastelevalle työryhmälle tässä tärkeästä aloitteesta järjestää tämä konferenssi. Lisäksi halusin ilmaista henkilökohtaisen kantani sukupuolten tasa-arvokysymyksiin sekä politiikassa että hallinnon puolella. Euroopan unionin politiikka edellyttää sitä, että edistämme miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. Tämä on Euroopan unionin eksplisiittinen tavoite. Olen iloinen voidessani sanoa, että Euroopan parlamentti on tehnyt oman osuutensa ja myötä vaikuttanut siihen, että tuohon tavoitteeseen on päästy. Naiset politiikassa oli asiakirja, josta äänestettiin maaliskuussa parlamentissa. Tämä oli askel oikeaan suuntaan ja tällä tiellä meidän täytyy jatkaa edelleen. On tärkeää, että asetamme itsellemme erittäin kunnianhimoisia tavoitteita tällä saralla. Ja tämän ei pitäisi rajoittua pelkästään julkisiin laitoksiin ja instituutioihin, vaan myöskin yksityiselle sektorille pitäisi saada enemmän tasa-arvoa Haluaisinkin käyttää tilaisuutta hyväkseni toistaakseni sen, että Euroopan parlamentti on odottanut hyvinkin kärsivällisesti tai kärsimättömästi pikemmin pian julkaisemaa vihreää kirjaa, joka koskee miesten ja naisten välistä tasa-arvoa pörssiyhtiöissä. Tämä toivottavasti auttaa meistä pääsemään eroon epätasapainosta sukupuolten tasa-arvon osalta noissa yrityksissä. Toivottavasti tuo tiedonanto pian saadaan. Euroopan parlamentin osalta katson, että minun nähdäkseni meidän velvollisuutemme on näyttää hyvää esimerkkiä muille. Naisten asema politiikassa on asia, jonka suhteen poliittisilla puolueilla on merkittävä rooli sekä Euroopan tasolla että kansallisella tasolla. Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan parlamentin eri valiokunnissa – jäsenet valitaan poliittisten ryhmien tekemien ehdotusten ja nimitysehdotusten mukaisesti. Samoin parlamentin puhemiehet, varapuhemiehet ja kvestorit nimitetään poliittisten ryhmien tekemien ehdotusten mukaisesti. Tässä suhteessa on saatu jo edistystä aikaan, mutta hyvin paljon työtä täytyy vielä tehdä, mikäli halutaan saada aikaan esimerkiksi parlamentin sihteeristön tasolle ja puhemiesten tasolle sukupuolten tasa-arvo. henkilöstöasioista vastaavalla puolella pyritään myöskin myötä vaikuttamaan tämän prosessin etenemiseen. Vuonna 2006 äänestettiin periaatteista, jotka koskevat sukupuolten tasa-arvoa sihteeristötasolla parlamentissa. Vuonna 2009 puolestaan esitettiin suunnitelma, jolla pyritään edistämään sukupuolten tasa-arvoa. Puhemiestö on asettanut tavoitteita ja joihinkin näistä tavoitteista on jo päästy henkilöstöpuolella. Yksi kolmasosa pääjohtajistamme ja, ja puolet ja yksi kolmasosa pääjohtajista on naisia. Naisten osuus keskitason johdon kohdalla on kuitenkin vielä puutteellista. Joitakin puutteita vielä on parlamentin toimikauden aikana toivottavasti voidaan tilannetta vielä oikaista. Ja toivottavasti tämäkin, tai olen varma, että tämä tilaisuus tänään edullisen keskusteluun, niin tulee myötä vaikuttamaan tuon tavoitteen saavuttamiseen. Kiitoksia. Allekirjoitus Martin Schulz. So, la parola al collega. Kiitoksia. Tämä oli herra Schulzin kirje, jonka juuri luin. Nyt annan puheenvuoron herra Gustafssonille. Kuten totesin, hän on naisten oikeuksien sukupuolten tasa arvon valiokunnan puheenjohtaja. Paljon kiitoksia, Rava Angelilli. Ensiksi haluaisin tavoittaa hyvää huomenta kaikille, Jarova Angelilille ja muillekin varapuheenjohtajille, jotka ovat paikalla, ja samoin Euroopan parlamentin jäsenille ja itsestään selvästi kaikille kansallisten parlamenttien edustajille. Olen, on todella hauskaa nähdä, että olette täällä niin lukuisina ja että olette saapuneet näille päiville. Olen oikein iloinen siitä. Minulla on myös kunnia istua täällä Ravangelillin kanssa tässä, ja erityisesti kiittäisin sinua, sillä sinä olet tehnyt aloitteen tämän tapahtuman järjestämiseksi. Meillä on nyt ensimmäistä kertaa yhteinen konferenssi kor- sukupuolten tasa-arvoa ja moninaisuutta käsittelevään korkean tason ryhmään ja naisten naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvoa valiokunnan kanssa. Sanoisin, että tämä kokous on erinomainen mahdollisuus vaihtaa mielipiteitä, jakaa kokemuksia, keskustella hyvistä käytänteistä eli alueella. Ehkäpä juuri kriisiaikoina kriisissä, joka valitsee mo- erittäin monissa EU-maissa. Me näemme, että kriisi vaikuttaa naisten asemaan valtavan paljon. To- osittain naiset menettävät työpaikkansa ää, työ- ja toisaalta hyvinvointisektoria ajetaan alas. Ja osittain siksi, että kun hyvinvointi tehdään leikkauksia, ajatellaan, että naiset laastaroivat nämä leikkaukset, kun puutteita puuttuu hoitoalueella kouluissa. Ja että kriisissä on tärkeä sukupuoliaspekti, jota täytyy valaista, kun me keskustelemme siitä, miten ratkaisemme kriisin vaikutukset. Usein me keskustelemme hyvin teknisesti ja ekonomi- ekonomistisesti ja unohdamme arvot. Päivän ohjelmassa otetaan useampia asia, en puhu siitä sen enempää, että olette tietysti nähneet ohjelman. Kiinnittäisin kuitenkin huomiota siihen, että iltapäivällä puhumme erittäin tärkeästä mietinnöstä, joka käsittää Pietikäisen mietintö, joka käsittelee naisia politiikassa ja tasa-arvon edistämistä poliitikkojen parissa parlamenteissa ja hallituksissa. Tämä on merkittävä mietintö. Meidän tehtävänä on keksiä keinoja tasa-arvon edistämiseksi. Rova Pietikäinen tietysti käy tämän mietinnön ja sen yksityiskohdat läpi, mutta kuitenkin ottaisin esille yhden asian. On monesta syystä tärkeää, että naisia on niin sanotussa korkeissa paikoissa. Minä ainakin vähän pillastun, kun äsken pyrittiin löytämään uusi johtaja Euroopan keskuspankkiin. Ehdokkaana oli vain yksi ainoa mies. Älkää kuvitelkokaan, että ei olisi yhtä, yhtään pätevää naista tuohon tehtävään. Selvä, että näin on. Ei tarvitse kuin etsiä ja löytää. Mitä omaan valiokuntaani tulee, meidän valiokuntamme on erittäin kiinnostunut – vahvistamaan siteitä ja keskustelemaan enemmän kansallisten parlamenttien kanssa, Voimme tehdä tehdään sen eri tavoin. Erityisen iloinen olen siitä, että seuraavassa kokouksessamme meillä äh, naisten ja nu- nuorten asioiden valiokunnasta Saksan parlamentista Rava Laudisek paikalla. Hän on itsekin paikalla. Me haluamme vahvoja siteitä. Olen iloinen, että olette paikalla. Valiokuntamme on erittäin kiinnostunut tiiviimmistä kontakteista kansallisten parlamenttien kanssa. Lopuksi haluaisin sanoa, kiinnittääkseni huomiota siihen, että tässä salin ulkopuolella Euroopan äh, sukupuolten tasa-arvoon instituutti ei on paikalla. He esittelevät erilaisia asioita. Niin kannattaa perehtyä. Suosittelen, että keskustella heidän kanssanne. Tämä on Euroopan parlamentin kannalta erittäin tärkeä instituutti, virasto. He tekevät tutkimustyötä ja keräävät dataa, ti- laitavat tilastoja, tietoja, joita on tärkeää tietää siitä, miten maa makaa. Joskus tuntuu, että joku on pielessä, mutta ei ole tutkimustuloksia taustaksi. Ja tämä instituutti auttaa EU-elimiä saamaan tietoa. Kiitos puheenvuorosta. Toivon, että tästä päivästä tulee erittäin hedelmällinen siinä, että me vaihdamme mielipiteitä ja ajatuksia. Ja vielä kerran kiitoksia kaikille, jotka olette tulleet paikalle. Grazie, presidente. Ähm. Kiitoksia paljon, puheenjohtaja. Aion nyt, äh, aion nyt äh, lyhyesti kertoa teille nyt valitsevasta tilanteesta henkilöstöpolitiikan puolelta ja sukupuolten tasa-arvon edistämisen kannalta Euroopan parlamentissa – dava il Presidente del Parlamento europeo nella sua lettera, innanzitutto le... Ihan lyhyesti tähän liittyen toteaisin, että parlamentin puhemies hän kertoi omassa kirjelmässään, että eurooppalaisten instituutioiden täytyy näyttää esimerkkiä, sillä juuri parlamentin ja erityisesti Euroopan parlamentin kannalta ei olisi suotavaa laatia poliittisia suuntaviivoja mutta toimia sitten näiden suuntaviivojen vastaisesti omassa talossa. Henkilöstöpääosasto on tehnyt erittäin mielenkiintoista työtä. Siitä käy ilmi, miten työ on tällä saralla edennyt. Muutamia esimerkkejä, jota ymmärrätte, mistä puhun. Euroopan parlamentin henkilöstön osalta tilanne on sellainen, että 41,5 prosenttia on miehiä ja loput naisia. Eli henkilöstön osalta parlamentissa tilanne on toden totta sellainen, että naisia on enemmän kuin miehiä. Mutta mikä mielenkiintoisinta, niin uraa luokkien osalta eroavaisuuksia on havaittavissa. Tässä voidaan tehdä jako kahteen. Yhtäältä Meillä on hallintohenkilökunta, 51,3 prosenttia naisia ja loput miehiä. Eli näyttää siltä, että ylemmillä virkaasteilla naisten edustus on suurempi kuin miesten, mutta tulen kertomaan tästä vielä enemmän tuossa hetken kuluttua, mutta mielenkiintoista tässä suhteessa on se, että kun tarkastellaan avustajia, eli alempien palkkaluokkien edustajia, 48,5 prosenttia, anteeksi, 58,3 prosenttia on naisia ja 41,7 prosenttia miehiä. Ja tämähän tarkoittaa käytännössä sitä, että alemmissa palkkaluokissa. Naiset ovat suurempana ryhmänä edustettuna, mutta kun katsotaan sitten ylempiä palkkaluokkia, toki sieltäkin löytyy paljon naisia, ainakin AD8 palkkaluokkaan asti. Eli kyse on siitä palkkaluokasta, jonka jälkeen siirrytään jo osastopäällikkötasolle. Eli kaikki, jos siis katsotaan näitä lukuja tarkemmin, niin 64,6 prosenttia osastopäälliköistä on miehiä, loput naisia. Ja sitten kun mennään palkkaasteikossa ylemmälle tasolle, niin siellä tilanne hiukan paranee, mutta edelleen 67 prosenttia, reilut 67 prosenttia on miehiä ja loput naisia. Ja sitten jos siirrytään pääjohtajatasolle, niin miehiä on seitsemän ja naisia neljä. Eli vain 36,4 prosenttia pääjohtajista on naisia. Nämä luvut tietenkin ovat parannusta aikaisempaan tilanteeseen. Esimerkiksi viisi vuotta sitten tilanne oli aivan toisenlainen ja vuodesta 2006 alkaen parlamentti on sitoutunut siihen, että nimenomaan naisten asemaa pyritään parantamaan. Viime vuosien aikana on ryhdytty sellaisiin toimenpiteisiin, joidenka pohjalta rouva Rati on valittu hallintopuolella erittäin korkean tason virkaan, eli kyllä parannusta on ollut havaittavissa ja nämä juuri äsken mainitsemani luvut osoittavat, että naisia on parlamentissa enemmän kuin miehiä, mutta naisten edustus on, edustus on suurempi erityisesti alemmissa palkkaluokissa. Ja mitä ylemmäs siirrytään palkkaasteikolla, niin sitä enemmän miehiä sieltä myöskin löytyy. Ja me olemme pohtineet syytä tällaiseen suuntaukseen. Miksi naisten on vaikea päästä johtotehtäviin? Naiset eivät oikeastaan pyrikään pääsemään näihin korkeisiin virkoihin. Miten se nyt sanoisi? sellaista todellista tahtoa ei ole olemassa tai halukkuutta ei löydy naisten puolelta. Ja keskeisin syy siihen, että naiset eivät pyri näihin johtotehtäviin, on se, että he eivät ovat sitä mieltä, että eivät kykenisi tässä johtotehtävässä enää yhdistämään perhe- ja työelämän. Mutta parlamentti kyllä tukee naisia siinä mielessä, että me olemme valmiita tukemaan naisia enemmän kuin esimerkiksi yksityisellä sektorilla. Eli sopimuksesta se ei voi olla kiinni, eli kyllä me tuemme naisia työelämässä ja annamme heille mahdollisuuden työ- ja perheelämän yhdistämiseen, mutta eräänlainen lasikatto on kylläkin olemassa ja se estää naisia etenemästä. Vaikka heillä periaatteessa mahdollisuus etenemiseen olisi. Mutta jossain vaiheessa tulee ilmeisesti raja vastaan ja nainen, naiset sanovat, että perhe- ja työelämän yhdistäminen ei enää olisi mahdollista. Eli hyvin suuri osa on ilmoittanut, että he eivät edes halua pyrkiä korkeampiin virkoihin, koska se estäisi tämän mainitsemani työ- ja perheelämän yhdistämisen. Toki tilanteet poikkeavat perheestä toiseen. Ehkäpä perheessä on lapsia tai joutuu hoitamaan vanhempiaan tai puolisoaan ja voi olla, että nainen on perheessä ainoa työssä käyvä henkilö ja ehkäpä hän joutuu myöskin itse hoitamaan lapset. Joten on erittäin mielenkiintoista myöskin katsoa näitä yksittäisiä tapauksia, jotka kertovat, mikä on syy tähän trendiin. trendiin. Mutta parlamentissa keskeisin syy etenemiselle – on juuri se, että perhe- ja työelämän yhdistäminen on naisten mielestä niin hankalaa. Kun katsotaan kansallisiin parlamentteihin, niin työjärjestyksiin on kirjattu erinäisiä strategioita juuri henkilöstön aseman parantamiseksi. Kansallisilta parlamenteilta olemme saaneet infoa ja vain ja ainoastaan neljästä parlamentista löytyy tällaisia niin sanottuja naisstrategioita, kuten esimerkiksi Saksasta, Alankomaista ja Suomesta. Eli nämä parlamentit ovat ottaneet käyttöön strategioita ja ad hoc toimintaohjelmia, joiden tarkoituksena on parantaa naisten asemaa. Tämä on pettymys, sillä EU koostuu 27 jäsenvaltiosta ja vain ja ainoastaan neljässä jäsenvaltiossa tällaisiin naisten asemaa edistäviin toimenpiteisiin on ryhdytty. No miksi tämä on negatiivinen seikka? Jos nämä lainsäätävät elimet eivät itse kykene toimimaan esimerkillisesti, niin on tietenkin selvää, että kriisin aikoina yritykset, pörssin listatut yritykset ja muutkin toimijat eivät välttämättä ole halukkaita toimimaan näiden ohjeiden mukaisesti – ja se taas haittaa naisten asemaa. Puhemies Sultsin kirjelmässä sanotaan suoraan, julkisen tahon täytyy toimia esimerkkinä, sillä muuten on vaikea ohjeistaa muita, jos ei ole itse vai valmis toimimaan omien ohjeitensa mukaisesti. Eli jos ei kykene toimimaan tehokkaasti ja uskottavasti, eli välittämään tämän oman viestin muulle kentälle, eli osoittain, että kyllä naisilla on yhtäläiset etenemismahdollisuudet kuin miehilläkin. Vielä muutama luku, jos sallitte. Jo eilen työryhmätasolla keskustellessani lehtimiesten kanssa, niin otti tämän asian esille. Muutama sananen parlamentin edustajista ja Euroopan unionin toimielimistä. Luvut kertovat enemmän sen hetkisistä tilanteista kuin mitkään muut tiedot. Komission puheenjohtajista yksikään ei ole ollut koskaan nainen ja EKPssä sielläkään ei ole yksikään nainen ollut koskaan johtotehtävässä. Eilen teitä muistutettiin tämänpäiväisestä kokouksesta ja olette saaneet sähköpostia, joka on vähän huumorilla höystetty, mutta kun katsotte tämän sähköpostiliitteen kuvaa, niin siitä kuvasta ei löydy ensimmäistäkään naista. Parlamentista löytyy on ollut 29 puhemiestä ja vain ainoastaan kaksi naista. Simon Veil yhtenä ja Nicole Fontaine toisena, siis kaksi 29. No, tämä kertoo kaiken tästä tasapainoisesta tilanteesta. Niin, parlamentin tilanteesta sen verran, Kun katsotaan tilannetta vuodesta 1979 alkaen, eli siitä vuodesta alkaen, kun parlamentti on valittu suorin vaalein, niin silloin edustajista 17 prosenttia oli naisia, siis vuonna 1979. Ja kun 30 vuotta on kulunut, niin nyt tällä vaalikaudella, joka alkoi vuonna 2009, naisten osuus oli noin 34 prosenttia. 30 vuotta kului tämän naisedustuksen tuplaamiseksi parlamentissamme. Ja täytyy sanoa, että meidän täytyy olla tyytyväisiä tähän tilanteeseen. Ja kun katsotaan kansallisiin parlamentteihin, niin siellä naisten osuus on keskimäärin 25 prosenttia. Eli suhteellisen alhainen on naisten osuus. Ja kun katsotaan naisten roolia johtotehtävissä, eli esimerkiksi ministereinä, niin naisten osuus on vain 23 prosenttia. Ja kyllä, tämä antaa meille aihetta mietiskelyyn. Tämä liittyy siihen, että meidän täytyy olla yhteydessä kansalaisiin, osoittaa, että me toimimme omien periaatteidemme mukaisesti, mutta se nyt ei ole helppoa, jos itse instituutiot eivät kykene vastaamaan näihin tavoitteisiin. Puhemies Sulskin yritti tämän omassa kirjelmässä esittämään. Hän puhui Euroopan parlamentista ja totesi, että valiokuntien puheenjohtajien ja parlamentin varapuhemiesten valinta on ryhmien tehtävä. Eli poliittiset ryhmät nimeävät omat ehdokkaansa ja siltä pohjalta sitten parlamentin varapuhemiehet ja valiokuntien puheenjohtajat valitaan. Kuluvan vaalikauden aikana sukupuolten välinen tasa-arvo on nostettu tapetille. Virkoja on jaettu uudestaan ja poliittiset ryhmät nimesivät ainoastaan kolme naista varapuhemieheksi ja paikkojahan oli 14 kappaletta tarjolla. Jos katsotaan valiokuntien puheenjohtajapaikkoja, niin valiokuntia on 22 ja Vuonna 2000 kahdeksan naisten määrä oli kahdeksan ja anteeksi kymmenen ja nyt heitä on enää kahdeksan, joten tämä luku on valitettavasti pienentynyt. Voisin esittää teille tällaisia esimerkkejä vielä vaikka kuinka monta, mutta halusin ottaa esille vain nämä nimenomaiset esimerkit, jotka kuvaavat tilannetta. Ja nyt olemme aika lailla valinnan paikan edessä. Viime viikkojen aikana on keskusteltu niin sanotuista naiskiintiöistä muun muassa pörssinoteeratuissa yrityksissä. Komissiohan on tätä ajanut ja noin kaksi vuotta sitten komission jäsen Reding kertoi näistä epämiellyttävistä luvuista. Eli naisten osuus on 10-13 prosentin luokkaa – kun katsotaan yritysten johtoa. Ja nämä luvut kertovat kaiken. Eli Reding aloitti tämän keskustelun ja totesi heti alkuun, että hän ei väli, välttämättä ajaa naiskiintiöitä, mutta hän toivoi tiivistä yhteistyötä, joka perustuisi yritysten vapaaehtoisuuteen. Ja juuri tämä vapaaehtoisuuden periaate on se, jota Reding on korostanut, mutta luvut ovat melkoinen pettymys. Ne yritykset, jotka ovat parantaneet tilannetta komission ohjeistamana, niin näiden pörssinoterattujen yritysten lukumäärä on vaivaiset 24, siis koko Euroopassa 24. Se on todellinen pettymys. Komission jäsen Reding aloitti julkisen keskustelun asiasta ja tämä keskustelukierros päättyi maaliskuussa ja hän on kaiken lisäksi myöskin ollut yhteydessä suoraan kansalaisiin ja Reding päätti, että lainsäädäntöteitse pitäisi pyrkiä ottamaan käyttöön niin sanottu naiskiintiö. Tämän jälkeen jäsenvaltiot, jotkut jäsenvaltiot ovat saaneet sulkuvähemmistön aikaiseksi, mutta eivät kuitenkaan vielä mitään konkreettista omaa ehdotusta onnistuneet laatimaan. Eli tämä komissaarin aloite johti siihen, että jotkut jäsenvaltiot alkoivat haromaan vastaan. 12 jäsenvaltiossa löytyy aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä. Ja se osoittaa, että tätä tiivistettyä yhteistyötä kannattaa harjoittaa. Lopuksi saanen todeta vielä seuraavaa. Henkilökohtaisesti en ole koskaan kannattanut mitään sitovaa naiskiintiötä. Naisena olen aina ollut sitä mieltä, että naiset siinä, missä miehetkin joutuvat osoittamaan, mihin he kykenevät. Eli ansioiden mukaan he voivat edetä tilannehan ei saa mennä sellaiseksi, että jossain päin toimitaan eri tavalla kuin muualla. Meidän ei tule ajautua tähän stereotypioiden umpikujaan. Minä olen aina ollut sitä mieltä, että naisilla on yhtäläiset mahdollisuudet kuin miehillä. Mutta on olemassa näitä stereotypioita ja esteitä sille, että naiset voisivat edetä. Eli että naisille ei tarjota mahdollisuutta perhe- ja työelämän yhdistämiseen. Perhe, päivähoitopaikkoja ei ole tarjolla yhtenä esimerkkinä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että silloin nainen ei kykene yhdistämään perheelämäänsä työelämään. Mutta kun puhutaan päätöksentekijöistä, Euroopan parlamentista, keskuspankista, komissiosta ja eurooppalaisista poliittisista ryhmittymistä, niin ne ovat jo viime vaalikauden aikana osoittaneet, että silloin kun pitää päättää, otetaanko johtotehtäviin mies vaiko nainen, niin yleensä mies tähän tehtävään valitaan. Tuntuu siltä, että naiset eivät ikään kuin ansaitsisi tätä tehtävää, mutta kun nyt tässä näitä lukuja olen ladellut, niin jos nyt vaikkapa katsotaan, kuinka monella naisella on yliopistotutkinto, niin 60 prosenttia naisista omaa yliopistotutkinnon. Eli jo koulutusvaiheessa, erityisesti korkeakoulutuksessa, ja myöhemmässäkin vaiheessa naiset todellakin ovat esittäneet erinomaista toimintaa ja nämä luvut perustuvat Eurostatin tilastoihin. Nämä eivät ole mitään tuulesta temmattuja mutujuttuja. Eli meidän pitää lähteä liikkeelle näistä faktoista, näistä luvuista. Ja tähän kysymykseen komission jäsen Redinkin tulee puuttumaan. Hän on teetettänyt tutkimuksia siitä, millä tavalla naisten asemaa voidaan parantaa. Yksi tärkeä esimerkki on muun mm. muassa se, että silloin kun naiset ovat tehtävissä, niin silloin korruption äh, mahdollisuus on pienempi. Eli se on yksi pieni esimerkki, mutta kyllähän me tiedämme, että naisia ei löydy päätöksentekoelimistä kovinkaan laajalti, ja se perustuu juuri tähän perhe- ja työelämän yhdistämisen vaikeuteen. Mielestäni jäsenvaltioiden, kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin pitäisi paneutua tähän kysymykseen. Jos me voisimme lyödä viisaat päämme yhteen, niin minä uskon, että silloin voisimme saada myöskin positiivisia tuloksia aikaiseksi. Meidän pitää valistaa kansalaisia, kuunnella Euroopan kansalaisia silloin, kun päätöksiä tehdään. Ja kyllä meidän pitäisi myöskin luottaa kansalaisiin. kun kysytään naisten tulevaisuuden näkymistä, niin se kertovat, että eh, he ovat huolissaan tulevaisuuden näkymistään, kun katsotaan työmarkkinoita ja tulevia eläkkeitä. Palkkaerot ovat edelleenkin fakta naiset saavat keskimäärin 17 prosenttia pienempää palkkaa kuin miehet. Ja nämä luvut kannattaa pitää mielessä. Oikein paljon kiitoksia, arvoisat kollegat. Toivoisin, että te tutustuisitte pääosaston tarjoamaan materiaaliin. Se on erittäin mielenkiintoista luettavaa. Se antaa kokonaiskuvan tästä aiheeseen liittyvästä tilanteesta. Jos teillä on kysymyksiä, niin voitte esittää kysymyksiä tai kommenttejakin voitte täällä esittää. Ja me todellakin nyt suurella mielenkiinnolla jäämme odottamaan teidän panostanne. Kiitoksia. Good morning everyone. I understand. Hyvää huomenta. Ymmärsin, että nyt ei ole mahdollisuus kysymyksiä, mutta minä olen Jutta Schultz, olen Kopekin puheenjohtaja ja puhun Kopekin puolesta. Kopek on äh, tasa-arvo ja moninaisuutta käsittelevä sisäinen työryhmä. Kiittäisin Ragusta Sosniajarova Angelille, joka on varapuheenjohtaja ja korkean ryhmän puheenjohtaja. Kiitän mahdollisuudesta puhua lyhyesti. Mikä on COPEC? Me olemme pieni yhteinen neuvointava ryhmä parlamentissa, jossa on kahdeksan jäsentä. Neljä esittää henkilöstökomiteaa ja neljä hallintoa. Kertoakseni niistä olosta, missä työskentelemme, meillä ei ole budjettia. Kollegat ovat sekä Luxemburgissa ja Brysselissä. Meillä on ainoastaan videokonferenssikokouksia ja meillä on kaikilla päivätyömme, tämä COPEC-työmme lisäksi, joten Kopek on tällainen jälkiruoka, mutta olemme tietysti sillä erittäin sitoutuneita. Me pyrimme edistämään suvaitsevaa osanottavaa työympäristöä parlamentissa ja edistämme tätä tavoitetta laitamalla lausuntoja. Meiltä pyydetään erityisesti henkilöstösääntöjen täytäntöönpanosta niitä. Toimimme tarkkailemassa elimissä, kuten henkilöstä hyvinvointia käsittelevässä työryhmässä, ylennyskomiteassa ja myöskin tasa-arvotyöryhmässä. Meillä on mahdollisuus tehdä aloitteita toimenpiteiksi ja pieniksi tietoisuutta koettavaksi toimenpiteiksi, tapahtumiksi. Ja voimme antaa epämuodollisia ohjeita, jos koemme meidän hallinnollisen elimemme toiminta-ala on lankea yhteen. Meillä on parlamentin byroon toimintaohjelma. Se on meille mittapuumme. Meillä on myös pieni brosyyri, jonka löydätte täällä. Pyrimme määrittelemään tiettyjä tavoitteita Kopekille 2010-2014. Olemme erittäin kiitollisia henkilöstöosaston tasa-arvo-osastolle. Heidän tilastonsa ovat meille elintärkeitä ja kuulette jo varaa puheenjohtaja, puheenjohtaja Angelillin siteeraavan näitä tilastoja. Kapeko on myös sitä mieltä, että Euroopan parlamentti sen pitäisi olla muiden toimielinten kanssa taas arvokysymyksessä roolimalli. Näkäämme, että tiettyä edistymistä on seuraavan kymmenen vuoden, viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtunut, mutta näemme, että työ on selkeästi vielä kesken. Naisten osuus keskijohdossa on yksi esimerkki tästä, kuten kuulitte. Kuulitte, että noin kolmasosa keskitason johdosta on naisia. Kapelka on sitä mieltä, että joustavuus on avain. Me tarvitsemme lisää joustavuutta työympäristöön, olemassa olevien koulutus- ja tietoisuuden kohottamistoimien lisäksi. Olemme siis erittäin kiitollisia, että meillä on tämä mahdollisuus vaihtaa mielipiteitä kansallisten parlamenttien jäsenten kanssa. Olemme kiinnostuneena vastaukset, jotka saimme. Ja minusta tämä paket, toimenpidepaketti Hollannin parlamentissa oli erittäin kiinnostava. Ehkä saamme siitä strategiasta yksityiskohtia myöhemmin. Jotakin se tästä Kopeko on kiinnostunut tänään. Onko teillä samanlaista neuvoa antavaa elintä kuin Kopek kansallisessa parlamentissa? Jos teillä on, minkälaisiin kokemuksiin? työelämään liittyvien toimien suhteen me parlamentissa huomaamme, että kaikki toimet, jotka lisäävät tasapainoa työelämässä, 80 prosenttia niiden valitsijoista, käyttäjistä on naisia, onpa kyse osa-aikatyöstä, vanhempainlomasta tai muusta. Onko teillä samanlaiset kokemukset? Onko teillä jotain toimia kannustaaksenne miehiä tekemään saman? Minkälaisia kokemuksia teillä on motivoidessanne naisia äh, hakemaan korkeampia työtehtäviin? Jotta onko teillä mentorointia ja koulutusta, ja näettekö te myöskin työpaikan tyyppistä segregointia? Annan yhden esimerkin, joka ei yllätä. Myös turvallisuusosastolla parlamentin puheenjohtajissa kaikki yksilöjohtajat ovat miehiä. Paljon kiitoksia huomiosta. Odotan hedelmästä mielipiteen vaihtoa. ci sono delle richieste di... Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Haluatko kukaan esittää tässä vaiheessa mitään kysymyksiä tai kommentteja? Voitte ensin esitellä itsenne, kertoa kuka te olette ja sitten selittää, mistä jäsenvaltiosta tulette ja missä ominaisuudessa. Sunt, ähm, Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Olen minä Dora Gyletti, olen Euroopan parlamentin jäsen. Olen ollut täällä vasta muutaman kuukauden verran ja edustan täällä Romaniaa. Ennen kuin tulin Euroopan parlamentin jäseneksi, toimin kansallisessa parlamentissa kahdeksan vuoden ajan, Romanian parlamentin jäsenenä siis. Siksi olen aivan erityisen iloinen voidessani olla täällä tänään ja nähdessäni täällä monia entisiä kollegoitani Romanian parlamentista, ihmisiä, joiden kanssa olen tehnyt työtä aiemman urani aikana. Ensinnäkin haluaisin onnitella teitä Rova Angelille ja herra Gustafsson tästä erittäin tärkeästä tilaisuudesta ja kiitoksia tämän konferenssin järjestämisestä. Uskoakseni tämä konferenssi voi merkittävällä tavalla myötä vaikuttaa sellaisten aiheiden edistämiseen, joista me täällä tänään keskustelemme. Lisäksi voimme samalla myötä vaikuttaa kehitykseen, että tapahtuu kansallisissa parlamenteissa. Euroopan parlamentin tehtävänä on pyrkiä ratkaisemaan kaiken tyyppisiä eurooppalaisia ongelmia. Siksi olemme luottavaisin mieli myöskin sen osalta, että voisimme luoda tai auttaa luomaan sukupuolten tasa-arvoa edistävän verkoston, jossa Euroopan parlamentti ja erityisestikin sen sukupuolten tasa-arvoa käsittelevä valiokunta Herra Kustastonin johdolla voi toimia merkittävällä tavalla. Täten voidaan pyrkiä sukupuolten tasa-arvon edistämiseen ja tasavertaisten mahdollisuuksien toteuttamiseen Euroopan laajuisesti. Kun tarkastelemme nyt valitsevaa tilannetta, voimme huovaita, havaita, että kaikkialla on samantyyppisiä ongelmia. Kaikissa jäsenvaltioissa on näitä samoja ilmiöitä ja ongelmia. On täysin selvää, että jokaisella jäsenvaltiolla tietystikin on oikeus itse päättää omasta tasa-arvolainsäädännöstään. Oli miten oli. Tarvittaisiin joukko direktiivejä kuitenkin, jotka paremmin sääntelisivät sen tyyppisiä asioita kuin esimerkiksi naisten osallistuminen korkealla tasolla. Olipa sitten kyse viranhaltijoista tai muista, jotta todelliseen tasa-arvoon päästäisiin. Ehkä tämä voisi olla yksi ratkaisu, jonkinlainen puitelainsäädäntö. Terova Angelilli, mainitsit mainitsitte erään toisenkin seikan, jota haluaisin kommentoida. Euroopan parlamentin henkilöstökysymys nimittäin. Ja lasken tässä tietystikin myöskin parlamentin jäsenten avustajalta mukaan. Monet avustajista, meppien avustajista, ovat naispuolisia. Yhtäältä haluaisin painottaa sitä, että koska olen naispuolinen parlamentin jäsen, minulla on erittäin hyvä suhde naispuolisiin avustajiini. Olen kuitenkin hyvin huolissani sukupuolten tasa-arvokysymyksestä tässäkin suhteessa. Voimme suorastaan ylistää Euroopan parlamenttia siitä, että olemme auttaneet henkilökuntamme jäseniä pitämään huolta lapsistaan. Olemme perustaneet parlamenttiin oman lastentarhan ja teidän avustajani kautta, että esimerkiksi hänelle tämä on ollut erittäin tärkeä, merkittävä helpotus, koska hän voi olla varma siitä, että hänen lapsestaan huolehditaan sillä aikaa, kun hän on töissä. Tämä on pieni yksityiskohta, mutta kuitenkin meidän naisten kannalta erittäin tärkeä seikka. Kun pyrkii pallottelemaan perhe- ja työelämän välillä, niin erityisestikin naisille saattaa urakehityksen aikana tulla ongelmaksi juuri tämä perhe ja työelämän yhdistäminen. Jälleen kerran haluaisin onnitella teitä rouva Angelili ja herra Gustafsson tämän erittäin hienon konferenssin järjestämisestä. Samalla haluaisin jälleen kerran toivottaa tervetulleeksi kollegani Romanian parlamentista. Toivottavasti tämän päivän keskustelusta tulee hyödyllinen ja meidän kaikkien kannalta. Adesso eh, l'onorevole Laurisk. Sibille Laurik. Bin... Nimeni on Sibille Laurik. Edustan täällä Saksan liittopäiviä ja naisasiain valiokuntaa. Pitkään olen toiminut myöskin kunnallispolitiikassa ja juristin ominaisuudessa. Ja sen lisäksi, että olen toiminut asianajajana, niin olen myöskin yksin kasvattanut kolme lasta. Mielestäni on tärkeää keskustella tänään näistä kysymyksistä ja katsoa asiaa monesta eri näkökulmasta. Tasa-arvo, keskustelut ovat nyt siinä pisteessä ainakin Saksassa, minkä perusteella meidän täytyy pohtia juuri sitä, että miksi naisia ei vieläkään löydy kovinkaan suuressa määrin päättävistä viroista. Minä uskon, että naiset haluavat myöskin osallistua vallan käyttöön, eli haluavat vaikuttaa mutta tasa-arvopolitiikassa tätä ei huomioida juuri laisinkaan ja siksipä tämän kokouksen yhteydessä halusin ottaa tämän asian näin suoraan esille. Saksasta löytyy lykyisiä asetuksia ja määräyksiä, myöskin hallintotason asetuksia ja määräyksiä, jotka koskettavat naisten etenemis- mahdollisuuksia liittopäivillä. Tähän liittyen meillä on myöskin selkeä valistusjärjestelmä käytössä ja omassa valiokunnassani näitä kysymyksiä käsitellään ja me olemme panneet merkille, että juuri täällä valtapuolella eli päätöksentekevissä elimissä vain harvat naiset ovat edustettuina. Poliittisessa elämässä on tarkoituksena edistää juuri naisten asemaa näissä viroissa. Lisäksi valtiosihteereiden määrä on kasvanut, siis naisten osuus näissä, ei ainoastaan oikeusministeriön puolella, siellä ihan hallinnon johtotehtävistä löytyy naisia, mutta myös valtiovarainministeriön ja ulkoasiainministeriön puolelta on kantautunut korvini samanlaisia tietoja, niin kuin muutamista muistakin ministeriöistä. Mutta suhteellisesti naisten osuus on kuitenkin suhteellisen pieni. Ja puheenjohtaja Lilli viittasi täällä tähän lasiseen kattoon. Ja se on edelleenkin merkityksellinen, sillä kun naiset suunnittelevat uraansa, niin heidän toiveita ei juurikaan noteerata. Ja kun katsotaan Saksan talouselämän yrityksiä ja hallintoneuvostoja, niin niissä on joissakin tiettyjä kiintiötä käytössä, mutta kiintiöasia ei ole saanut aivan yksioikoista vastakaikua, mutta me kuitenkin seuraamme tilannetta ja me kyllä pyrimme toimimaan siten, että naiset rohkeammin pyrkisivät etenemään johtotason tehtäviin. Niin kuin te itsekin sanoitte, puheenjohtaja Ansi Lilli, niin juuri talouselämän puolella naisten edustus on aika lailla mitätön. Rohkaiseviakin viestejä Saksasta on kuultu, sillä meillä on vahva liitto kansleri, joka toimii eräänlaisena esimerkkinä osoittain, että kyllä naisetkin voivat päästä hyvin tärkeisiin johtotehtäviin. Kiitoksia. Eh, la, la cancelliera... Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Liittokansleri Angela Merkel on tietystikin yksi harvoja naispääministereitä tai hallitusten päämiehiä, joita meillä Euroopassa on. En usko, että häntä voidaan millään tavalla sanoa heikoksi naiseksi päinvastoin. Seuraavaksi Rova Moreira, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin omalta osaltani toivottaa kaikki tervetulleeksi ja haluaisin esittää muutaman huomautuksen. Mihin konkreettisiin toimiin voitaisiin ryhtyä Euroopan parlamentin sisällä asioiden edistämiseksi? Tätä voisin kommentoida. Meillä Portugalissa on käytössä kiintiöt. Minä olen aina kannattanut kiintiöitä. Olen voimakkaasti ollut niiden puolella, koska Kiintiöt eivät millään tavalla sitä kyseenalaiseksi naisten ansioituneisuutta, heidän merittäjään päinvastoin. Kiintiöjärjestelmä ei ole millään tavalla syrjivä, pikemminkin kiintiöjärjestelmä velvoittaa palkkaamaan tietyn määrän naisia, jotka ovat päteviä ja jotka merittiensä ansiosta ansaitsevat nämä paikat. Tämä ei ole mitään syrjintää. Mitä tulee sitten perhe- ja työelämän yhdistämiseen? Siirtää toteaisin, että en oikein näe, kuinka kansallisissa parlamenteissa voitaisiin noudattaa samaa esimerkkiä kuin Euroopan parlamentissa, koska en minä usko, että voitaisiin järjestää naisille sellaiset työolosuhteet, olivatpa he sitten Euroopan tai parlamentin jäseniä tai avustajia tai työntekijöitä, että kaikki nämä käytössä olevat lainsäädäntötoimet ja muut, jotka Portugalissa ovat käytössä, saataisiin muutettua sellaisella tavalla, että naisten käytännön elämä helpottuisi riittävästi. Minun nähdäkseni naiset itse pikemminkin Naiset itse, naisten itse pitäisi tällaista henkeä saada liikkeelle parlamenteissa, että sekä naiset että miehet jakaisivat tehtävät tasapuolisesti. Mitä tulee sitten yksityiseen sektoriin ja yrityselämässä toteutettavaan tasa-arvoon? Sielläkin puolella hyvin paljon vielä tekemistä yksityisellä puolella on kyllä naisia tärkeissä tehtävissä, mutta joskus naisia ei palkata ylipäänsä töihin, vaan pelkästään siksi, että he ovat naisia. Tilanne saattaa olla hyvinkin dramaattinen. Portugalissa kriisin aikana nimenomaan naiset ovat joutuneet tästä kärsimään. Kiintiöiden avulla voitaisiin luoda suopeammat olosuhteet, jotka myötävaikuttaisivat tasapainon tai tasa-arvon toteutumiseen. Juuri tässä yhteydessä Eurooppa voisi näytellä omaa merkittävää rooliaan. Eri eurooppaisten maiden välillä täytyisi voida vaihtaa kokemuksia ja käydä vuoropuhelua. Voitaisiin tarkastella niitä maita, joissa kriisi, rahoituskriisi on runnonut maata kaikkein pahimmin. Ehkä näitä maita voitaisiin erityisesti pitää silmällä Euroopan tasolla pitäisi keskustella enemmän näiden vaikeassa tilanteessa olevien maiden kanssa, jotta tästä kriisistä päästäisiin yli. Portugali on tästä yksi hyvä esimerkki. Meillä Portugalissa on 28 prosenttia työttömiä tällä hetkellä. Lissabonin sopimus monimutkaisuuksineen edellyttää kyllä toimenpiteitä, mutta usein maat jäävät hyvin pitkälti yksin ennen kuin sitten EKP ja muut tulevat apuun. Ja minun mielestäni tämä ei ole Euroopan arvon tai ajatuksen mukaista. Grazie. E- Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Olisi Tämä oli erittäin mielenkiintoista kuultavaa. Ja olisi todellakin hienoa, mikäli voitaisiin järjestää tilaisuus, joka omistettaisiin pelkästään työllisyys- ja työttömyyskysymyksille naisten kannalta katsottuna, erityisestikin kun on kyse nuorista naisista. Nuorisotyöttömyysluvut ja varsinkin nuorten naisten työttömyysluvut ovat suorastaan dramaattisia. Joten velvollisuutemme on todellakin etsiä ratkaisuja ja tarjota edes pieni toivon kipinä näille nuorille naisille, jotka odottavat kansallisilta parlamenteilta ja myöskin Euroopan parlamentilta ja toimielimiltä jonkinlaisia tulevaisuuden näkymiä, jonkinlaista toivoa. Tässä on olemassa todellinen vaara, että kokonainen sukupolvi saattaa mennä hukkaan siitä saattaa tulla tällainen menetetty sukupolvi, kuten kansainvälisen valuuttarahaston puheenjohtaja on todennut. Paradoksaalista kyllä. Lähinnä nuoret tytöt ovat tässä vaaralle alttiina pikemminkin kuin nuoret miehet. Meidän täytyy nyt painottaa sitä, että emme voi sallia sellaista, että naiset joutuvat maksamaan kaikkein raskaimman hinnan kriisistä. Joskus on naisten asema ei ole millään tavalla tasa-arvoinen, emmekä voi hyväksyä sitä, että kriisin yhteydessä juuri naiset joutuvat maksumiehiksi. Ja että kriisiä käytetään jonkinlaisena verokkeena naisten elintason laskemiseksi ja naisten oikeuksien tuhamiseksi. Rova Filatova. Arvoisa puheenjohtaja, olen Tarja Filatovia Suomesta ja johdan tällä hetkellä työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaa eduskunnassa kun miettii tätä naisten etenemistä uralla, niin se ei oikeastaan, ei voi sanoa, että se olisi irrallinen asia muusta yhteiskunnan tasa-arvosta. Ja kun puheenjohtaja sanoi, että yksi este, miksi naiset eivät etene työelämässä tai johtaviin tehtäviin liittyy esimerkiksi päivähoitojärjestelyihin, niin haluaisin kysyä, että miksi me emme ajattele, että tuo sama este on miesten kohdalla. Eli kyse on jo siitä, miten kotona jaetaan työt ja vastuut perheestä ja lapsista. Suomessa naisten osallistumisella on pitkät juuret ja kerron muutaman niistä esimerkeistä, mitkä me itse olemme kokeneet hyviksi välineiksi edistää tasa-arvon toteutumista eduskunnassa. Meillä lainsäädäntö sanoo, että työpaikoilla, jotka ovat yli 30 henkeä suuret, niin niissä pitää tehdä tasa-arvosuunnitelma ja tuo tasa-arvosuunnitelma on lakisääteinen ja pakollinen. Siinä on arvioitava tasa-arvotilannetta työpaikalla, mietittävä palkkausta, työnjakoa, sitä, että onko palkkaus ja työn vaativuus oikeissa kohdissa ja esittää myös toimenpiteitä, millä tasa-arvoa edistetään työelämässä. Ja tuo sama väline on ollut myös eduskunnassa hyvin toimiva. Se on osoittanut sen, että meillä on ollut eriytymistä miesten ja naisten tehtävissä, mutta kun on pyritty löytämään ratkaisuja, niin on päästy myös asioissa eteenpäin. Yksi sellainen on esimerkiksi positiivinen diskriminaatio. Eli on nähty, että keskijohdossa ja johdossa on vähemmän naisia ja on sovittu, että silloin kun hakijat ovat samanarvoisia, niin jos tuossa työntekijäryhmässä naiset tai miehet ovat vähemmistössä, niin mieluummin pyritään sitten tätä segregaatiota purkamaan sitä kautta, että valitaan sitä vähemmässä vähemmän edustettua sukupuolta tuohon työtehtävään. Ja kun se on sovittu tasa-arvosuunnitelmassa, niin se on mahdollista. Muuten tällaista suosimista voisi pitää <laughs> myös diskriminaationa, mutta kun se on ikään kuin politiikan tahto, niin silloin se hyväksytään. Ja sitten meillä on lainsäädännössä suvaus, joka myös tuottaa tai tekee meille näkyväksi sen, että missä epätasa-arvoisuuksia on ja tässä on varmasti vielä paljon oppimista, koska suvaus vaatii tasa-arvonäkökulmaa ja osaamista. Ja joskus nuo suvaukset ovat aika naurettavia, jos rehellisesti sanon, mutta joskus ne tuovat hyvin esille sellaisia asioita, jotka lainsäädännössä ovat puutteita jommankumman sukupuolen näkökulmasta. Lisäksi meillä on sopimus siitä, että jokaisella hallinnon alalla on kärkihankkeista ainakin yksi sellainen, jossa tasa-arvoaspekti on voimakkaasti edustettuna. Politiikassa on varmasti Suomessa edetty nopeammin tasa-arvonäkökulmasta kuin virkahierarkiassa ja yksi syy taustalla on se, että virkapätevyyskriteerit ovat olleet hyvin hierarkiset. Ja kun on ruvettu katsomaan uudella tavalla sitä, että mitä osaamista missäkin virkatehtävissä tarvitaan tai varsinkin johtotehtävissä, niin on huomattu, että ainoa keino edetä virkauralla ei ole se, että siirrytään ikään kuin alemmalta tasolta porrasportaalta ylöspäin, vaan on opittu rekrytoimaan ihmisiä myös ulkopuolelta virkakoneiston ja sitä kautta naisten osaaminen on päässyt paremmin eteenpäin. Meillä on myös eduskunnassa ja poliittisessa päätöksenteossa ei tiukka kiintiö meillä on olemassa vain kuntatasolla silloin kun valitaan lautakuntia tai toimielimiä jotka eivät ole vaaleilla valittuja mutta valtakunnan tasolla tuo on ikään kuin sopimus ja pyritään siihen että naisia tai miehiä on vähintään neljäkymmentä prosenttia eri toimikunnissa ja jos ei ole niin siihen pitää olla erityisen hyvät perustelut. mutta jos ylipäätään ajatellaan työelämää niin haluaisin lopettaa siihen että on tärkeää että saadaan työnantajat ja työntekijäjärjestöt meidän kolmikantatoimijat toimimaan yhdessä tasa arvon eteen koska jos tätä tahtotilaa ei ole niin usein pystytään sitten neuvotteluprosesseissa tuhoamaan hyvätkin pyrkimykset. kiitoksia. Grazie. E Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Nyt toivottaisin tervetulleeksi Rova Podimaattan, joka on Euroopan parlamentin varapuhemies. Hän vastaa tiedotusasioista Euroopan parlamentin puhemiehistössä. Hän puhuu tämän paneelikeskustelun päätteeksi. Olkaa hyvä. Ringraziare anch'io. Eh, Minäkin haluaisin kiittää järjestäjä. Tällä ne argumentit, jotka, joita olette esittäneet, vaativat meitä vahvistamaan Euroopan parlamentin ja kansala, kansallisten parlamenttien suhteita. Meillä pitää olla useammin tapaamisia ja fokusoidumpia tapaamisia näistä kysymyksistä, että voimme tällä tarttua ongelmiin ja vo, jotta voimme yhdessä päättää, minkälaisiin toimiin ryhtyä, minkälaista politiikkaa ja minkälaista viestintää tarvitaan. Tämä pitää saada aikaan tuloksia kautta Euroopan. Meidän pitää olla tehokkaampia ja suorempia toimissamme. Muuten voi herättää kysymyksiä siitä, kykenemmekö me saamaan tuloksia aikaan niin nopeasti kuin niitä tarvitaan. Tässä arvokysymykset ovat kysymyksiä demokratiasta. Me tarvitsemme lisää Eurooppaa. Ja meidän täytyy ymmärtää, miten tärkeässä asemassa naiset ovat demokratian lisäämisessä Euroopassa ja talouskriisin ratkaisemisessa. Aivan äsken Rova Angelilli mainitsitte tämän kadotetun sukupolven. Tämä on kriisin yhteydessä yksi hälyttävimmistä ongelmista. Eurooppa polttaa siltansa tulevaisuuteen. Liian monet nuoret etsivät työpaikkoja, mikä estää meitä rakentamasta tulevaisuutta. Koska tuotanto, tuottavuus, syntyvyys laskevat, sen täytyy huolestuttaa meitä. Me olemme heittämässä pois tulevaisuuttamme. Meillä tarvitsemme tasa-arvoiset mahdollisuudet tulevaisuuden luomiseksi, taloudelliset edellytykset siihen, ja naisia ei voi jättää syrjään, onpa puhe taloudesta tai demokratiasta. Naisissa on paljon potentiaalia. Meillä on muutama kysymys. Siitä liittyen siihen, mitä esittelijät ovat sanoneet. Mielestäni meidän pitäisi parantaa Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien säätelyä. Meidän täytyy toimia syvällisemmin tämän kysymyksen parissa. Esimerkiksi virkojaossa puolueet ovat määräävässä asemassa. Emmekä voi löytää jotain keinoja, joilla voisimme muuttaa tätä. Ja sitten työelämän ja perheelämän yhteensovittaminen. Toimenpiteitä mahdollisuuksia on paljon, mutta ehkäpä täytäntöönpanossa on parannettavaa. Ohjelmia ja direktiivejä täytyy parantaa. Meidän täytyy myös miettiä työelämän rakenteita. Meidän täytyy järjestää työelämämme joustavimmin keinoin. Kiintiöiden suhteen Italiassa on laki, joka parlamentissa hyväksyttiin, ja tämä koskee pörssinoteerattuja yhtiöitä. Meidän täytyy ottaa Eurooppaa kokonaisuudessaan. Meillä on uusi direktiivi ja uusi toiminta-alue, ja meidän täytyy vaatia, että direktiivi toteutuu käytännössä. Ja sitten mitä tulee lainsäädäntöön, joka edistää naisten edustuksellisuutta. Me tarvitsemme täsmällisempää lainsäädäntöä. Totta kai mailla on itsenäisyytensä ja perustuslakinsa, mutta Eurooppa voisi kuitenkin antaa suuntaviivoja. Ja mikä, mitä tulee naisten osuuteen johdossa, ja ehkäpä voisi ajatella sanktioita myös tällä alueella. Ihan lyhyesti. Meillä on alueita, kuten ympäristö, jotka on mainittu. Ympäristölainsäädännössä on rikkomuksista sanktioita. Tehdäänpä sama asia tasa-arvolainsäädännössä. Tasa-arvolainsäädäntö on tärkeä Euroopassa. Miksi me suhtautuisi siihen yhtä vakavasti kuin ympäristölainsäädäntöön? Miksi me huolehdi siitä, että lainsäädäntö takaa tulokset? Seuraava taistelu on se direktiivi, jonka mainitsin, ja te mainitsitte. Paikallisviranomaisten tasolla, aluehallinnossa, me luomme Italian parlamentissa tällaista tuplapreferenssijärjestelmää. Perustuslain mukaisesti me voimme äänestyksissä ilmaista kaksi äänestyspreferenssiä. Ja me halusimme lainsäädäntöä, jossa jossa jos ilmoittaa kahdesta äänestyspreferenssistä vaaleissa, niin to, niiden pitäisi olla eri sukupuolta. Kiitos. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Rova Amana Tidio. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Edustan täällä Kreikan parlamenttia, Hellenian parlamenttia. Olen siellä nuoriso- ihmisoikeus- ja tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtaja. Tämänpäiväinen keskustelu Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä on äärimmäisen tärkeä. Ja haluaisin tuoda nyt hieman terveisiä Kreikasta. Kreikassa ilmapiiri on mikä on ja Kreikan asiat ovat olleet kansainvälisen lehdistön etusivulla jo pitkään – olen keskustellut tai kuunnellut, mitä rouva Anneli Angelilli ja herra Gustafsson ovat sanoneet, ja olen hyvin pitkälti samaa mieltä niistä asiakirjoistakin, jotka meillä on toimitettu ennen tätä tämänpäiväistä kokousta ja tämänpäiväisen keskustelunkin osalta. Minä haluaisin nyt kertoa hieman siitä, mitä Kreikan parlamentissa on tehty ja miten siellä suhtaudutaan kiintiöihin. Haluaisin myöskin puhua naisten asemassa asemasta politiikassa ylipäänsä. Kaikki nämä asiat nivoutuvat toisiinsa, joten saattaa olla, että katan samalla jotakin asioita, joihin haluan viitata kenties myöhemminkin. Kreikan parlamentissa on naisten osuus 57 prosenttia ja miehiä on vain 43 prosenttia. Mitä huippuvirkoihin sitten tulee 54 prosenttia on naisten halussa. Tämä on erittäin suuri prosenttiluku. Tietystikin tämä pätee pelkästään Kreikan parlamentin henkilöstöön. Muutoin kreikkalaisessa yhteiskunnassa tilanne on hyvinkin erilainen. Poikkean tästä suuresti. Naisten osuus sitten Kreikan parlamentissa. Meillä on 63 jäsentä, jotka ovat naisia kolmesta, kolmesta sadasta, eli noin 20 prosenttia. tämä on hyvin kaukana siitä prosenttiosuudesta, joka meillä oli vuonna 1996. Voimme kuitenkin sanoa, että nyt ollaan menossa oikeaan suuntaan. Myönteistä kehitystä on kyllä tapahtunut naisten osallisuuden suhteen. Kuulin Euroopan unionin tason luvuista ja siihen verrattuna meidän naisten osuus meidän parlamentissamme on kohtuullisen pieni. Yksi kolmas osa on otettu kiintiöksi tavoitekiintiöiksi kunnallisvaaleissa ja parlamenttivaaleissa ja myöskin Kreikan eri alueilla. Mutta nyt viittaisin eräisen seikkaan, jonka rouva Angelili selkeästi totesi. Nyt ei ole kyse pelkästään siitä, että otetaan käyttöön kiintiöitä naisia varten. Niin ikään on erittäin tärkeää, että meillä on käytössä asianmukaiset rakenteet, jotka mahdollistavat sen, että naiset pääsevät mukaan päätöksentekoon merkittävällä tavalla. He saattavat toimia esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeen piirissä. Ei naista enää tarvitse parlamenttiin päästä. Meille Kreikassa, näin vertailuksi vain, meillä on hyvin vähän apua naisille tarjolla. Kreikan naiset eivät näinä taruisesti vaikeina aikoina saa minkään tyyppistä apua jonka avulla he voisivat päästä mukaan politiikkaan tai ammattiyhdysliikkeen piiriin, koska yhteiskunnan rakenne ja tukiverkosto, joiden avulla naiset voisivat päästä paremmin mukaan yhteiskunnallisesti tärkeisiin asemiin, koulutuksen ja muun tuen avulla, ovat vieläkin tänäkin päivänä erittäin puutteelliset. Mitä nuorten ja naisten työllisyyteen tulee, työttömyysluvut ovat kovin korkeita, työpaikat ovat epävarmoja, varsinkin nuorten, nuorten ja naisten työpaikat ovat hyvin pitkälti epävarmoja työpaikkoja erittäin huteralla pohjalla. Lisäksi etenkin naisia pelotellaan työpaikoilla. Heitä terrorisoidaan suorastaan. Eräs pulkaarilainen nainen, Rova Kulevaa, ja joka toimii ammattiyhdysliikkeen piirissä, on kirjoittanutkin tapauksestaan lehdistössä – mikä olette seuranneet tämän tapauksen kehittymistä, voitte havaita, kuinka erityyppinen tilanne vallitsee ruoanjuuritasolla eri maissa. Kysymys kuuluu, kuinka me saamme edistettyä sukupuolten tasa-arvoa ja tasavertaisia mahdollisuuksia ja tasavertaista kelpo- vertailukelpoista palkkaa saman vertailukelpoisesta työstä. Nämä ovat hienoja tavoitteita, mutta minun maassani ainakin tällä hetkellä – tilanne on sellainen, että erilaisia muistioita on annettu ja uusia säästötoimia ollaan ottamassa käyttöön. Voin todeta, että meillä on edessämme erittäin vaikeita aikoja. Suorastaan henkiin jäämisestä, elon jäämisestä on kyse, erityisestikin naisten suhteen. Tämä on erittäin vaikea tilanne, koska lasten tarhoja esimerkiksi lakkautetaan, ja tämä vaikeuttaa entisestäänkin naisten asemaa. Meillä on hyvin vähän enää mitään sosiaalisia rakenteita, tai sosiaalista tukea on hyvin vähän enää. Esimerkiksi vanhustenkin hoidosta on leikattu ja va- vammaisten hoidosta on leikattu. Ja tämä tekee naisten elämästä hyvin vaikeaa, koska naiset joutuvat hoitamaan kaiken tämän ylimääräisen taakan oman työnsä lisäksi. Palveluita vain karsitaan jatkuvasti. Tiedän, että puheaikani jo päättyi, mutta toteaisin vielä, että on erittäin tärkeää, että tarkastelemme naisten tilannetta erityisestikin kriisimaissa ja sitä, miten naisia voitaisiin auttaa. Lisäksi meidän täytyisi kannustaa, täytyisi kannustaa naisia menemään mukaan politiikkaan. Tämä olisi äärimmäisen tärkeää. Jotta tähän päästäisiin, tarvitaan yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, koska naiset usein ensimmäisenä joutuvat kärsimään – ei tämä ole mitään pois miehiltä. Enkä nyt halua kritisoida miehiä, enkä varsinkaan herra Gustafsonia, joka niin hienolla tavalla on johtanut teidän valiokuntaanne, joka vastaa naisten oikeuksista ja sukupuolten tasa-arvosta. Minun mielestäni tämä naisnäkökulma ja naisulottuvuus kuitenkin pitäisi saada mukaan politiikkaan, koska muutoin vain pönkittävät miesten luomia stereotypioita. Mä di inizia. Kiitoksia. Täällä on vielä kaksi puheenvuoropyyntöä ennen kuin siirrymme tähän toiseen paneelikeskusteluun. Rova Tom. Tere, austatud eesistuja. Mä tänään ka oma... Puheenjohtaja, minäkin haluaisin kiittää teitä päivän kokouksen järjestämisestä. Haluaisin sanoa pari sanaa Virosta – Meillä on 101 jäsentä riikkikokussa, 19 naisia, eli noin viides osa. Olemme keskustelleet kiintiöstä kerta toisensa jälkeen tiedotusvälineissä. Politiikassa ihmiset ovat hyvin varovaisia. Ymmärtääkseni Portugalissa on kiintiöt ja ne eivät oikein toimi. Joten kysymys usein herää, pitäisikö kiintiöt ottaa käyttöön myös huonosti palkatuissa työtehtävissä. Niin, että useammat miehet ryhtyisivät siivoijiksi. Kuuntelin että kiinnostuneena. Olen viiden lapsen äiti, eduskuntamme jäsen. Enkä ole koskaan kohdannut tällaisia ongelmia. Mutta sen olen onnekas. Ei järjestelmä minua ole ottanut eteenpäin. Mutta katsokaapa ympärinsä. En, enpä tiedä kuinka paljon miehiä täällä on paikalla. Ehkä alle 10 prosenttia. Ja sukupuolten tasa-arvo tällä hetkellä on puhtaasti naisasia. Näen, että miehet eivät ole kiinnostuneita. Ja kysyn herra Gustafsonilta. Miksi? Yhteiskunnassa. Ja esimerkiksi Viron rikekokoon noin 19 naisesta puolet ovat eronneita, luulakseni. Käytännössä miehet tuon lasikaton rakentavat. Ja naimisissa olevat naiset joutuvat tekemään valintoja perherauhan nimissä. Mukavahan se, että tästä keskustellaan täällä keskenämme. Ja oikein hyvä, että puhumme tästä Euroopan parlamentissa, mutta viestin pitäisi entää myös miehille. Mies, viesti pitäisi kääntää kielelle, jota miehet ymmärtävät. En tiedä, pitäisikö tiedotusvälineiden vai keinen tehdä tämän, mutta meidän täytyy nyt jättää stereotyyppit taaksemme. Minkälaiset kiintiöt me käyttäen, käyttäen otammekin ja eh, meidän täytyy tehdä valinnat ja jos minun mieheni kysyy, haluanko mennä politiikkaan vai pitää huolta perheestä, tiedätte minun vastaukseni. Se, eh, onorevole Octen, eh, l'ulti... Kiitoksia paljon. Vielä viimeinen puheenvuoro tässä paneelissa. Olkaa hyvä. Hello. Uh, I want to... Kiitoksia. Haluaisin onnitella teitä tämän suuren ja mittavan ja merkittävän kokouksen järjestämisestä ja kiitoksia siitä, että saan olla mukana tässä kokouksessa. Voin kertoa teille nyt joitakin totuuksia naisten oikeuksista Turkissa. Turkissa on saatu lainsäädäntötasolla merkittävää parannusta aikaan mukaan luettuna. Peruslaissa on pyritty varmistamaan naisten tasa-arvo ja syrjimättömyys. Tässä yhteydessä tasa-arvovaliokunta perustettiin Turkin parlamenttiin tarkastelemaan naisten ja miesten tasavertaisia omaisuuksia 25. helmikuuta 2009. Tämä uusi lainsäädäntö hyväksyttiin ja myöhemmin samana vuonna se astui voimaan. Tärkeimpänä tehtävänä on suojella naisia ja parantaa naisten oikeuksia ja parantaa tasa-arvoa miesten ja naisten välillä. tässä komiteassa taikavalikunnassa valikunnassa on edustettuna. Kaikki osapuolet ja se myöskin riippumattomia jäseniä. Suurin osa tuon tasa-arvovalikunnan jäseniä on naisia aikaisemmalla toimikaudella 11-17 valikunnan jäsenistä vain oli naisia. 20-26 jäsenestä tällä hetkellä naisia. Parlamentin naisjäsenten myötävaikutuksella tuon valiokuntan naisedustus vain lisääntyy jatkuvasti. Vuonna 2002 4,4 prosenttia vain Turkin parlamentin jäsenistä oli naisia. Tällä hetkellä tilanne on 9,1 prosenttia. Tai vuonna 2011 naisten osuus oli yli 14 prosenttia. Tämä on merkittävää edistystä. Tänä päivänä naisia sen on 78. 17 prosenttia on tällä hetkellä naisten osuus parlamentin jäsenestä. Ja tarkoituksena on pistää täytäntöön myöskin vuoden 2005 vuosituhannen tavoitteita koskevaa ohjelmaa. Kun tarkastelemme lasten osuutta, 108 naista, jotka ovat parlamentissa, heillä on henkilökunnastaan suurimmalla osalla naispuolinen avustaja. Naisten Naisavusten osuus parlamentissa on 35 prosenttia. Ja kun tarkastellaan kansainvälisesti Turkin asemaa tasa-arvoasioissa, Turkki on pyrkinyt pistämään täytäntöön YK sopimusta, joka koskee naisiin kohdistuvan väkivallan estämistä. 2011 Turkin puheenjohtajakaudella Euroopan neuvoston ministerikomiteassa otettiin käyttöön hyväksyttiin tai ratifioitiin pikemminkin tällainen asiakirja 14. maaliskuuta 2011. 12. Turkki oli ensimmäisten maiden joukossa ratifioimassa tuota YK sopimusta. Tämä liittyy myöskin Istanbulin yleissopimus. Meillä on yhteinen ohjelma, jolla pyritään edistämään sukupuolten tasa-arvoa edistävää ilmapiiriä Turkissa. Valiokunta on myötävaikuttanut tähän yhteistyössä YK kehitysohjelman ja YK naisten asioiden ohjelman kanssa. Kyse on kaksivuotisesta hankkeesta jonka aikana kansallisella ja paikallisella tasolla ryhdytään erilaisiin hankkeisiin, joilla pyritään edistämään yhteiskunnallista sukupuolten tasa-arvoa edistävää politiikkaa hallitustasolla koko Turkin tasavallassa siten, että eri toimijat ovat mukana tässä yhteistyössä. Stand by me on tämän ohjelman mottona. Paikallisella ja kansallisella tasolla pohditaan niitä ongelmia ja puutteita Turkissa on vielä sukupuolten tasa-arvon osalta. Tämän hankkeen yhteydessä on järjestetty erilaisia kokouksia, joissa on mukana kuvernöörejä, alueellisia päättäjiä, kansasjärjestöjä ja parlamentin jäseniä. Siellä on, noissa kokouksissa on pystytty vaihtamaan näkemyksiä ja kokemuksia, jotka liittyvät tasa-arvon edistämiseen. Turkin postihallinnon kanssa allekirjoitettiin vuonna 2011 joulukuussa pöytäkirja, jossa pyritään parantamaan naisten asemaa. Joka ikiseen kotiin jaettiin käsikirja, jossa viitattiin perheväkivallan vastaisiin toimiin. Yksi miljoona Tähän käytettiin huomattava summa rahaa, yksi miljardi tähän valistuskampanjan, joka, jonka kautta joka ikisen kotiin jaettiin tällainen lehdykkä. Kiitos. Pardoma, e eh, quindi mi scuso. Kiitoksia, nyt olemme hieman aikataulusta jäljessä. Ja pyydän kollegoiltamme Rova Podimartalta ja herra Karasilta anteeksi tätä. Keskustelu on kuitenkin ollut erittäin kiehtovaa. Ennen kuin annan puheenvuoron vielä kahdelle viimeiselle puhujalle, Kenties tähän välin herra Gustafsson voi puhua, koska Viron parlamentin edustaja esitti ne kysymyksen. Olkaa hyvä. Paket. Sanoisinpä vain kaksi asiaa, koska otin jo aloituspuheenvuorossani sen esille, että kriisi vaikuttaa naisten kysymykseen. Hyvin monet ovat ottaneet tämän esille. Olen iloinen, että täällä on ollut paljon rakentavia puheenvuoroja. Alleviivaisin vain sitä, että ottaen huomioon, että kriisin vaikutukset miehen ja naisen ovat erilaisia – ei kuitenkaan pidä nähdä naisia vain uhreina, vaan osana kriisin ratkaisua. Ja tasa-arvovaliokunta on tehnyt sen päätöksen, että ensi vuonna 8.3.2013 kansainvälisenä päivänä meillä, me järjestämme Brysselissä konferenssin, joka on 8. maaliskuuta teemalla naisten vastaukset kriisiin. Ja tämä on osa vastausta. Me emme usko, että kriisi on ohi 2013. 2013. Olisi kiva, jos se olisi jo 8.3. mennessä loppu, mutta näin tuskin. Sitten tässä oli toinen kysymys Rava Tomilta. Hän on. Minä vastaan lyhyesti, mutta miltä menisi paljon enemmän aikaa vastaamiseen kuin kaksi minuuttia, mutta pahimmiltaan kysymys on siis, miksi tasa-arvo on useimmiten naisten kysymys? Minä olen myös siitä hämmästynyt, mutta pohjimmiltaan se on se, että me elämme yhteiskunnassa, joka ei ole tasa-arvoinen. Yhteiskunta minun näkökulmastani sältää valtajärjestyksen, jossa miesten ja naisten valta on erilainen, ja naisten valta on vähäisempää kuin miesten. Tiettyjä poikkeuksia on, mutta yleisesti tilanne on tällainen. Voimme käyttää erilaisia nimiä tälle valtajärjestykselle. Minä puhun tästä sukupuolitetusta valtajärjestelmästä, en tiedä miten tulkitsen kääntävät, Voimme puhua patriarkaatista. Erilaisia käsitteitä voi käyttää. Tämä on minun pohja käsitykseni. Me elämme patriarkaatissa, siksi meillä on tällainen järjestelmä. Ja tämmöllä on stereotyyppisiä sukupuolirooleja, sellaisia, joihin meidät kasvatetaan tyttöinä ja poikina lähtökotien. Meillä on paljon raskastaakka repussamme, josta pitää vapautua nämä stereotypit aiheuttavat sen, että me käyttäydymme yhteiskunnassa hyvin eri tavalla. Nämä ovat sosiaalisesti ehdollistettuja sukupuolirooleja, eivät biologisesti ehdollistettuja. Ja tämä vuorostaan johtaa siihen, että meidän käyttäytymisemme heijastelee sitä, miten yhteiskunta on järjestetty. Kysymys on lastenhuollosta, esikoulusta ja naisten osallistumisen mahdollistamisesta – Kysymys on siitä, että mahdollistetaan se, että naiset voivat ottaa yhteiskuntaan ja työelämään. Ja joku sanoi, että tämä pitäisi olla yhtä tärkeää miehille, mutta jostain syystä miehet eivät tätä, tätä, tätä. Jos kukaan ei kysy mieheltä, että mitäs, kuka huolta, pitää huolta lapsista, kun saat korkean viran, kun nainen saa korkean viran, heti kun sitä, no metäs lapset. Mä olen samaa mieltä sinun kanssasi, että tasa-arvo minunkin näkökulmasta ei ole naiskysymys. Tasa-arvo on kysymys ihmisoikeuksista ja demokratiasta, ja se pitäisi olla kaikkien vastuulla. Lähes, kaikki, lähes kaikissa ihmisoikeuskysymyksissä miehet ovat aina osallisena, mutta kun tasa on kysymys, hupsis, he katosivat jonnekin. Meillä on siis paljon työtä tehtävänä tilanteen korjaamiseksi ja asian esille ottamiseksi. Kysymys on, ihmisoikeuksista, mutta tämä on oma vastaukseni sinulle. Bene. E- Kiitoksia. Vielä viimeinen ilmoitusasia tai tieto, joka koskee Euroopan parlamentin naispuolisia jäseniä. On tärkeää painottaa sitä tosiasiaa, että vaikkakin naiset ovat hyvin pitkälti pois tai poissaolollaan päätöksiä tekivistä elimistä niiden lukujen valossa, jotka teille kerron aiemmin, ja toimivat erittäin aktiivisesti parlamentissa. Kaikkein parhaiten tunnen Euroopan parlamentin italialaiset jäsenet, joiden joukkoon itsekin kuulun. Ja olen iloinen ja ylpeä voidessani todeta, että minun valtuuskuntani naiset, Italian valtuuskunnan naiset siis, ovat äärimmäisen sitoutuneita ja aktiivisia, kun tarkastellaan osallistumista valiokuntatyöhön ja lainsäädäntötyöhön. Ja tämä on yksi objektiivinen esimerkki naisten toiminnasta. Vaikka naisia usein rangaistaan siitä, että ovat naisia, tämä ei kuitenkaan millään tavalla lannista heitä. He tekevät työnsä ja hyvin usein enemmän työtä kuin ne kollegat, jotka ovat äh, vastuutehtävissä. Nyt äh, Rova Podimatta ja herra Karas puhuvat seuraavaksi. He vastaavat äh, tiedotuspolitiikasta, lehdistöstä ja suhteista kansalaisiin Euroopan parlamentin puhemiehistössä. Olisi hienoa, että voitaisiin luoda tällainen tiedonvaihtoverkosto ja hyvien käytänteiden vaihtoverkosto tiedottaminen on yksi osa osallistumista, yksi tapa osallistua. Meillä on velvollisuus tiedottaa kansalaisille asioista, saada kansalaiset mukaan ja kansalaiset osallistumaan päätöksentekoon. Kaikki nämä asiat ovat erittäin tarpeellisia tänä päivänä. Olkaa hyvä. Berta, thank you Vice President uh, Angelil. Kiitos. Kiitos varapuheenjohtaja Angelille. Kiitos kutsusta. Kiitos mahdollisuudesta tulla tänne tänään. Uskon, että tämä valtava sanota tähän kokoukseen, kuin myös puheenvuorojen laatu osoittavat, että tämä aloite on menestys. Tämä myös näyttää naisten arvokkaasta panoksesta politiikkaan. Eli onnittelisin ensiksi teitä, Mikael Gustafssonia, FEM-valiokunnan puheenjohtajaa aloitteista tavata kansallisten parlamentin edustajien kanssa ja vaihtaa mielipiteitä sukupuolten tasa-arvosta. Elämme ratkaisevia aikoja Euroopan kannalta, eurooppalaisen projektiin, Euroopan integraation kannalta ja uskomme, että kansallisten parlamenttien täysimittainen osallistaminen ja yhteistyön ja koordinaation vahvistaminen ovat en, menestyksen ennakkoehto. Tämä pätee myös naisten ja miesten tasa-arvoon. Joten kiittäisin erityisesti varapuheenjohtaja Angelilia sitkeydestä, joka mahdollisti tämän kokouksen. Tämä kokous on erinomainen mahdollisuus vaihtaa parhaita käytänteitä sekä alleviivata – sitä, että edistysaskelista huolimatta meillä on vielä pitkä tie edessämme. Varapuheenjohtaja Karas ja minä arvostamme sitä, että voimme olla täysin tässä mukana. Olemme vastuussa viestintäpolitiikasta. Me uskomme, että parlamentin kaikkien toimien pitää olla lähellä kansalaisia, ja se merkitsee heidän edussaan toimimista, heidän elämänsä parantamista. Me haluamme kertoa, mitä me teemme, mutta haluamme myös oppia heiltä kaksi suuntaisella viestinnällä, joten varapuheenjohtaja Karas ja minä viestintästä vastaavina varapuheenjohtajana alviivamme erityisesti parlamentin ponnisteluita, viestiä ja edistää sukupuolten tasa-arvoa. Ja tämä tapahtuma voidaan ottaa esille onnistuneena viestintänä tasa-arvon edistämisessä. Euroopan parlamentin politiikka- ja viestintäpalveluiden tuella meidän työmme ja päivän viesti leviää kautta Euroopan parlamentin tietoistoimistojen kautta myöskin kussakin maassa – parlamentin verkkosivuilla, mediassa ja muilla foorumeilla. Ja kuten tiedätte, tämä kokous on myös verkossa ja tämä on kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä. For today's event, we held a seminar. Meillä oli seminaari journalisteille, jossa sukupuolten tasa-arvoa käsiteltiin syvällisesti, jotta he saisivat välttämättömän tiedon, jolla syventää meidän raportoitiin tässä aiheessa. Euroopan parlamentti on sitoutunut tapahtumapohjaiseen lähestymiseen tapaan sukupuolten tasa-arvon alueella. Erityisen kiinnostavaa tässä on kansainvälinen naisten päivä, maailmanlaajuinen päivä, 8. maaliskuuta, jolloin juhlitaan kautta maailman, maailman menneitä, tämän hetken ja tulevia menestys, menestyksiä, voittoja, yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Euroopan parlamentti on vuosittain julistanut naisten päivää ja Euroopan parlamentin teema, joka vuosi valitaan tasa-arvovaliokunnassa ja ihan vähän aikaa sitten me kuulimme valiokuntamme puheenjohtajalta. Hän käsitteli tämän seuraavan päivän teemaa. 2012 Euroopan parlamentilla oli kolme päätapahtumaa samapalkkaisuuden suhteen. Kuten tiedätte, että vuoden 2012 oli sama palkka samanarvoisesta työstä. Euroopan parlamentin tiedotustoimistot kaikissa jäsenmaissa järjestävät myös tapahtumia tästä aiheesta. Meidän täytyy levittää viestiä näiden muurien ulkopuolelle, Brysselin ulkopuolelle – meidän täytyy kansalaiset tavoittaa missä he ovatkaan. Meidän täytyy houkutella heitä tapahtumiin edistääksemme Euroopan parlamentin voimakasta sitoutumista tasa-arvoon miesten naisten kesken paikallisella tasolla. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi meidän täytyy luoda kaksisuuntainen viestintäpolitiikka, jotta saamme kansalaisista syötettä heidän kokemuksistaan, tarpeistaan ja syötettä instituutioiden toimista. Kaikki uudet esittävälineet, sosiaalinen media ja foorumit luovat enemmän mahdollisuuksia kuin ennen luodaksemme aidon vuoropuhelun kansalaisten kanssa. Kaikkia työkaluja pitäisi käyttää hylkäämättä perinteisiä viestintäkeinoja. Pyrimme myös edetä tämän yksi tällaisiin tapahtumiin omistautuneiden tapahtumakeskeisten projektien lisäksi työskennelläksemme syvällisemmin niiden perusoikeuksien parissa, joita Euroopan parlamentti edustaa, kuten herra Gustafsson totesi, sukupuolten tasa-arvo on osa perustavia Euroopan unionin perusoikeuksia. Euroopan parlamentti on talo, jolla on poliittisen päätöksenteon ja lainsäädännön perinne joissa se on yhdellä äänellä puolustanut ihmisoikeuksia ja demokratiaa, ilmaisuvapautta, liikkumisvapautta, sukupuolten tasa-arvoa, kulttuurista monimuotoisuutta ja ihmisoikeuksien puolustamista. Jos tästä, näistä ydinarvoista vallitsee laaja poliittinen tasa-arvo, sama yksimielisyys. Kun meillä on erilaisia kriisejä, mukaan lukien kansalaisten luottamuskriisi instituutioiden suhteen, arvat arvat yhteisen mielekkään akiin. Euroopan kansalaisilla on hyviä syitä olla ylpeitä, olla osa unionia, jossa arvoja kunnioitetaan. Mutta arvot eivät ole olemassa tyhjässä. Lainsäädän ja parlamentaarisen työn kautta ne muuttuvat konkreettiseksi politiikaksi alueilla, jotka suoraan vaikuttavat ihmisten elämään kun me viestimme sukupuolten tasa-arvosta, emme viesti aiheesta yleisesti, vaan kiinnitämme erityisesti huomiota Euroopan parlamentin kantoihin koskien lainsäädäntöä koko lainsäädäntömenettelyn halki. Vetäisin lopuksi kaikki meihin, jotka edustamme Euroopan kansalaisia. Uskon, että meidän täytyy kuunnella enemmän kansalaisten mielipiteitä. Minun niin täytyy kertoa teille, että viimeisimmän eurobarometrin mukaan, mielipidemittauksen mukaan, ne arvot, joita Euroopan parlamentin pitäisi tukea, ovat ensinnäkin ihmisoikeuksien puolustaminen, tasa-arvo miesten ja naisten välillä, puhevapaus, solidaarisuus uusien jäsenvaltioiden kanssa, solidaarisuus Euroopassa solidaarisuus Euroopan ja köyhien välillä. Ja sitten kulttuurien väli- ja uskontavälinen vuoropuhelu, vähimmistöjen suoja, kuoleman tuomion kumoaminen kautta maailmaan. Johdonmukainen tehokas prioriteetti ja arvojen puolustaminen lähettää selkeän viestin kansalaisille, että heidän äänensä kuullaan. Vielä kerran haluaisin onnitella varapuheenjohtaja Angelillia tästä aloitteesta. Kiitän teitä huomiostanne ja olen varma, että kollegani Otmar Karas täydentää kuvaa liittyen siihen, miten viestintä voi auttaa sukupuolten tasa-arvon edistämistä. Paljon kiitoksia. Ladies and gentlemen, uh, dear friends. Arvoita naiset ja herrat, hyvät ystävät ystävät, alkuun toteaisin, että olen kiitollinen varapuhemies Angelillille ja kollega Gustafssonille siitä, että he ovat järjestäneet tämän konferenssin. Jatkuvasti he yrittävät lähteä parantamaan tätä tilannetta ja haluaisin kiittää myöskin Podimaataa siitä, että parlamentti on sitoutunut perusoikeuksien vaalimiseen. Olen samaa mieltä kanssanne, että suora kansan valitsema instituutio, se no, on sitoutunut kuuntelemaan kansan ääntä, mutta sen lisäksi meidän on toimittava huomioiden kansalaisten <laughs> toiveet ja tarpeet. Meidän tehtävä on toimia, ei ainoastaan kuunnella ja pohtia. Varsinkin kriisin aika, aikoina ja luottamuskriisin aikoina joku voi ehkä pohtia sitä, että mitä järkeä on viestittää arvoista, eikä niinkään lainsäädännöllisistä kysymyksistä. Minä olen sitä mieltä, että nämä asiat eivät sulje toisiaan pois. Me uskomme siihen, että kriisin aikana on myöskin järkevää pohtia arvokysymyksiä ja nimenomaan arvokysymyksiä, koska silloin katsomme, mitkä ovat ne keskeisimmät asiat, ja lisäksi tämä on tärkeää siitä syystä, että juuri kriisin aikoina meidän arvojamme kyseenalaistetaan. Euroopan parlamentti paraikaa järjestää neljää eri tiedotuskampanjaa, jotka perustuvat näihin arvoihin. Tasa-arvo, kulttuurien välinen monimuotoisuus, ihmisoikeudet sekä kansalaisuus ja kansalaiset. Nämä olkoon esimerkkejä niistä armo, arvoista, joita parlament vaalii järjestäen konferensseja, ja se taas osoittaa, että me olemme sitoutuneet perusoikeuksiin. Euroopan parlamentti ei tietenkään voi saavuttaa joka ikistä kansalaista itse, vaan me tarvitsemme laajan verkoston ja siten myöskin kansallisten parlamenttien edustajien eli teidän tuen. Kun katsotaan Lissabonin sopimusta, niin siinä korostetaan kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin roolia. Meidän Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välinen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää, mutta me tiedämme, että myöskin päällekkäisyyttä on näissä töissämme vielä havaitte, havaittavissa. Kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamenttien, parlamentin edustajat sekä jäsenvaltioiden edustajat ja EPn viestintäyksikkö voisivat yksissä tuumin parantaa tätä yhteistyötä. Tämänpäiväinen konferenssi mielessä niin juuri meidän tiedotusyksikkömme voisi olla se taho, joka kerää kaiken keskeisen vie- tiedon ja välittää sen kansallisten parlamentien viestintäyksiköille ennen kuin viesti välitetään sitten taas eteenpäin kansalaisille. Minä uskon, että kykenemme järjestämään tiedotusyksiköiden yhteisen kokouksen, jossa käsiteltäisiin sellaisia kysymyksiä, joita tänään olemme käsitelleet ja mistä puhuimme jo eilen lehdistön edustajien kanssa. Eurooppalaisella tasolla on jo ryhdytty toimenpiteisiin tasa-arvon vaalimiseksi erityisesti johtoasemassa toimivien naisten aseman vahvistamiseksi. Euroopan parlamentti on useampaan otteeseen ilmoittanut olevansa valmis kannattamaan naiskiintiöitä, jos sitä kautta voidaan varmistaa, että naisten osuus yritysten johto tehtävissä lisääntyisi. Me olemme tietoisia siitä, että yli 55 prosenttia kaikista yliopistotutkinnon suorittaneista ovat naisia, mutta miksi tämä ei näy jo, yritysten johtoryhmissä? Euroopan parlamentin tulee ja tuleekin jatkamaan kaikin keinoin työtään sen hyväksi, että naisten asema paranisi. Ja mikäli tarvetta ilmenee, niin me voimme myöskin esittää ehdotuksia kiintiöiden käyttöön ottamiseksi. Se, mitä tähän mennessä on saatu aikaiseksi, niin tulokset eivät ole samanlaisia kaikissa jäsenvaltioissa ja käymämme keskustelu on sen jo osoittanut omalta osaltaan. Mutta meidän ei tulisi vain pyrkiä sääntelemään muiden toimintaa, vaan osoittamaan omalla esimerkillämme, miten asioita voidaan hoitaa. Eli katsoa omaa toimintaamme ja kyllä voin tunnustaa, että meilläkin sitä työmaata vielä riittää. Muutamia lukuja, jos sallitte, eli naisten rooli politiikassa. Ne kyllä kertovat paljon nykyisestä tilanteesta ja parantamisen varaa toki löytyy. Euroopan parlamentissa tilanne on seuraavanlainen, niin kuin kollega Angelilio totesi. 65 prosenttia edustajista on miesedustajia ja 35 prosenttia edustajista ovat naisia. Kun katsotaan jäsenvaltioiden suuntaan, niin siellä ero on suurempi, 75 prosenttia suhteessa 25 prosenttiin. Eli vain ainoastaan 25 prosenttia edustajista ovat naisia. Ja vain ainoastaan yhdessä maassa tilanne on päinvastainen. Ja vielä siihen, mitä puheenjohtaja Podimaata totesi. Naiset tienaavat 17,5 prosenttia vähemmän kuin miehet samanarvoisesta työstä. Tämä on keskimääräinen luku EU:ssa. Ja kun katsotaan eurobarometrin tutkimustuloksia, niin 21 Euroopan unionin jäsenvaltiossa ol, haluttaisiin kuroa tämä palkkakuilu umpeen, ja jos suurin osa kansalaisista on tätä mieltä, niin silloin parlamentin pitäisi tehdä kaikkensa tämän tuloksen aikaan saamiseksi. Ja tämä työ alkaa siitä, että parlamentti toimii esimerkkinä omassa talossa. Ja sitten, jos sallitte, niin jatkaisin sanomalla, että olen myöskin kansallisen, kansalaisjärjestön edustaja. Ja minä tiedän kokemuksesta, minkälaisia eroavaisuuksia yhteiskunnassa piilee. Aikaisemmin juuri lasten kasvattaminen aiheutti naisille uraongelmia. Tätä nykyä tilanne on vastaavanlainen. Perhekuva on muuttunut, demografinen muutos on aiheuttanut naisille uudenlaisia haasteita. Sillä kun puhutaan lasten kasvattamisesta ja vanhusten hoidosta, niin riippumatta siitä, on, ovatko naiset töissä vaiko kotona, niin naiset ovat ne, jotka näistä uud, uusista tehtävistä joutuvat vastaamaan. Silloin kun yritetään lainsäädännön kautta vaikuttamaan perhe- ja työelämän yhdistämisen mahdollisuuteen, ja jos emme huomaa tätä mainitsemaan niin kysymystä, niin se tarkoittaa sitä, että työuran alku- ja loppuvaiheessa naiset kokevat hyvin paljon suuremman rasituksen kuin miehet, ja se ei millään tavalla ole omiaan toteuttamaan tätä mainitsemaani työ- ja perheelämän yhdistämispyrkimyksiä. Se on kansallinen tehtävä, mutta myöskin yhteiseurooppalainen tehtävä. Eli meidän täytyy saada ihmiset valistuneiksi tilanteesta ja pyrkiä ohjeistamaan kansallisia lainsäätäjiä sen suhteen, miten sosiaaliturvajärjestelmiä ja työmarkkinatoimintaa tulisi uudistaa. Eli työmaata riittää, haasteiden määrä kasvaa entisestään, vaikkakin olemme saaneet hyviä tuloksia aikaiseksi. Mutta voin sanoa myöskin, että Euroopan parlamentin naisasian valiokunnan puheenjohtajana toimii mies ja juuri sillä vahvalla otteella, kuten olemme tänään jo panneet merkille. Kiitoksia. Quindi abbiamo bisogno... Kiitoksia paljon. Tarvitsemme siis vallankumouksen lainsäädäntöpuolelle ja myöskin käytännön välineitä ja palveluita, joita voidaan käyttää hyväksi niin ikään joustavuutta työmarkkinoille. Niin ikään meidän täytyy muuttaa katsantokantamme, tapamme suhtautua asioihin. Vastauksena siihen, mitä herra Karas tuossa juuri äsken totesi, voin todeta, että joskus, tai siis miltei aina, naiset kantavat koko taakan, joka perheen kasvattamisesta syntyy. Itse olen usean otteeseen havainnut, kun olen Brysselissä tai Strasbourgissa, ja toimin parlamentissa puhemiehenä, en voi tehdä yhtään mitään, mikäli joku perheestäni lähettää minut tekstiviestin kesken kokousta ilmoittaakseen, että kotona on jokin käytännön ongelma tai logistinen ongelma. Ja perheenjäsen kysyy, mitä pitäisi, mitä kannattaisi tehdä. En minä voi edes vastata puhelimeen tai tekstiviestiin, kun olen töissä. He näkevät minut eh, henkilönä, jota voi konsultoida aina, kun jokin ongelma tulee. Ihmisten ajattelutapaa täytyy myöskin muuttaa. Olen var- parlamentin varapuhemies, mutta en voi itse käsitellä näitä perhe- tai henkilökohtaisia ongelmia samanaikaisesti. Olechowska, Olechowska. Edustaja Volchowska, olkaa hyvä. Bardzo podoba mi się e, temat e, tego panelu, ponieważ... E, Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Olen iloinen, että olitte valinneet tämän aiheen tälle konferenssille ja tälle paneelikeskustelulle. Minun mielestäni viestintä on hyvin tärkeässä asemassa, jos halutaan saada todellinen verkosto aikaiseksi. viestintä toimii paremmin monellakin alalla silloin, kun kyse on esimerkiksi politikoista tai parlamentaarikoista. Usein viestintä on luonteeltaan toisenlaista, kun naiset viestivät verrattuna siihen, kun miehet viestivät. Naiset viestivät enemmän yksityiskohdista – riippumatta siitä, minkälaisista ongelmista on kyse. He, naiset keskustelevat enemmän ongelmista ja yrittävät keskustelun kautta löytämään ratkaisuja. Naiset siis pyrkivät kuuntelemaan ja ratkaisemaan ongelmia, joskus jopa hyvinkin vaikeita ongelmia. Ja välttämättä nämä ongelmat eivät ole niin mediaseksikkäitä ja mielenkiintoisia, mutta silloin kun on aika kilistellä champagne-laseja, niin silloin yleensä laseja pitelevät miehet käsissään. Ja silloin kun lehdistö viestii asiasta, niin silloin yleensä miehet ovat näkösällä. Eli on selkeästi nähtävissä, millä tavalla viestintä toimii tätä nykyä yhteiskunnassa. Median merkitys on keskeinen, erityisesti kaupalliset viestimet pyrkivät elämään ajan hermolla. Ja on mielenkiintoista havaita, että mediat toimivat tiivimmässä yhteistyössä miesten kanssa. Esimerkiksi Puolan TVstä, mutta varmaan muualtakin löytyy ohjelmia, joihin kutsutaan vain ainoastaan miehiä. Ikään kuin naisia ei haluttaisi kuulla lainkaan, ja se nyt on huolestuttavaa. No, miehet sitten keskustelevat keskenään näissä ohjelmissa, ja katselijat kuitenkin odottavat aivan toisenlaista kokoonpanoa. Sama henkilö aina äänessä ja se on loppujen lopuksi pitkästyttävää. Ja silloin kun politiikassa keskustellaan, niin pöydän ääressä istuvat oikeastaan vain ainoastaan miehet. Olipa siis tilanne mikä tahansa, niin ehkäpä kannattaisi aina käyttää tiettyä naiskiintiötä. Eli kuultaisiin sekä miehiä että naisia. Ja näistä kiintiöistä tulisi pitää kiinni. Esimerkiksi 30 prosenttia naisia, 70 prosenttia miehiä. Mutta usein käykin niin, että tämä kiintiö on se, mikä sulatetaan, mutta enemmän ei missään nimessä. Mutta olisi paikallaan huomioida naistenkin näkemykset. Naiset ovat muutenkin aliedustettuina monellakin alalla, mutta minun mielestäni naisten ääntä tulisi kuunnella tarkkaavaisena. on syntynyt sellainen tilanne, että naisten pitää miehiä vahvemmin osoittaa, mitä he oso- osaavat. Mutta kokemuksesta kaikki varmaan voivat sanoa, että naiset, jos ketkä ovat kykeneviä osoittamaan omat taitonsa, mutta meidän tulee nyt vain varmistaa, että naisten ääntä kuullaan. Tämä pätee parlamentteihin, Ja meidän täytyy varmistaa, että kaikilla tasoilla, myöskin medioissa, tämä sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuisi. Kiitoksia. Kiitos sitten edustaja Quintanilla. Buenos días, soy... Hyvää päivää, olen Carmen Quintanilla ja tasa-arvon valiokunnan jäsen äh, Espanjan parlamentin Kartafin alahuoneessa. Ja tässä kokouksessa, jonka järjestää vastaava valiokunta Euroopan parlamentissa, aina senaatin tasa arvovalikunnan jäsen on myös Niin Aluksi haluaisin onnitella teitä tämän keskustelun, tämän päivän järjestämisestä. Tuossa keskustelemme siitä, koko kiintiöitä ja puhumme haasteesta, jonka naiset yhä elämässään kohtaavat, eli sukupuolten tasa-arvon. Vai onko kyseessä pikemminkin utopia kuin haaste? Meidän täytyy nähdä tämä keskustelu sellaisena, jossa äh, voimme ajatella direktiivejä, voimme ajatella Pekingin ää, äh, konferenssia, YK ja Euroopan neuvoston suosituksia. Kaikki nämä pitävät tasa-arvoa oikeutena, eikä pelkästään arvona. Ja meidän pitää arvioida, mitä olemme saavuttaneet, mi- mitä me olemme tehneet sitten. Meillä on ollut suuria ongelmia naisten elämän suhteen, mutta meidän pitää myös puhua palkkasyrjinnästä – kotiväkivallasta. ja lasikatosta, joka pitää naiset pois päätöksenteosta. Meidän voi puhua siitä, että naiset kärsivät enemmän kuin miehet talouskriisistä, kriisistä, joka on maailmanlaajuinen ja iskee yhä useampaan Euroopan maahan. Mikä meidän roolimme naisena voi olla? miten voimme työskennellä näillä kahdella tasolla, josta puhumme tänään. Ensinnäkin naisten tiedotusvälineet. Naiset ja päätöksenteko. Ää, yritysten hallitusneuvostoissa ja politiikassa. Naiset ja media. E-, e ei naisia ole. No näistä ovat lehdistössä töissä. Meidän tehtävämme on tuottaa voittoa yrityksille. Meidän pitäisi tuottaa korkealaatuista informaatiota tiedotusvälineille, jotta ne voivat levittää sitä, joten parlamentin jäsenien tärkeä tehtävä on kaikkialla – työskennellä tiedotusvälineiden kautta tietoisuuden lisäämiseksi liittyen naisten elämään. Pitää selväksi, miten parlamentit asettavat painonsa tämän asian taakse, miten lai, lainsäädäntö muuttaa naisten elämää. Tätä me teemme Espanjassa kaikki tasa-arvovaliokunnan naisjäsenet sekä myöskin Kartafin yläjalahuoneen jäsenet. Me pyrimme saamaan äänemme kuulumaan lehdistössä. Kun puhutaan esimerkiksi parlamentissa palkkasyrjinnästä, käännymme lehdistön puoleen sen kanssa. Jos me puhumme naisten perhe- ja työelämän yhteensovittamisesta, toimimme samoin. Sama koskee naisten osallistamista päätöksentekoon. Hän täytyy olla politiikassa yhtä aktiivisia kuin miehet, politiikassa yhtä voimakkaita kuin miehet. Ja kuten Rava Angelilli totesi, meidän täytyy vedota täällä. Me toimimme yhä patriarkaalisten rakenteiden alla päätöksenteossa. tie on vielä pitkä. Olen herra Gustafssonin kanssa samaa mieltä, että kun me kriisistä kärsimme, niin ei naisia voi syyttää kriisistä. Täytyy tehdä sen vaikutukset naisten elämään selvemmäksi. Meidän täytyy saada naisten ääni kuulemaan paremmin tiedotusvälineissä, että, että saisimme näkemyksemme kriisistä esitettyä. Meidän täytyy toimia johtajina voimakkaasti. Ja sitten toinen erittäin tärkeä asia. Lounaan jälkeen tulemme puhumaan naisista ja politiikasta. Ja minun täytyy lähteä täältä koska meidän täytyy illalla puhua Euroopan neuvostossa kello seitsemältä koulutuksen vapaudesta Euroopassa. Ja haluaisin kertoa teille, että vuonna 1995 meillä oli Beijingin neljäs konferenssi, tasa-arvokonferenssi, ja se oli virstanpylväs. Silloin naisten osuus parlamentin jäsenistä oli erittäin pieni kautta maailma. Nyt tilanne, meitä on paljon enemmän, me olemme 18 prosenttia. Yhdestä prosentista 18, 18 kertainen kasvu, se on paljon. Espanjassa olemme kovasti ponnistelleet. Parlamentin ylä- ja alahuoneessa me olemme 36 prosenttia. Espanjan hallituksessa meillä on 42 prosenttia ministereistä. Alueellisista neuvostoissa Espanjan alueella, ainakin joissakin, naiset ovat enemmistössä, yli 52 prosenttia. Mutta naisten osuus päätöksenteossa, yritysten hallintoneuvostoissa, siellä naisten ääni ei kuulu. Espanjassa on 17 prosentissa yrityksiä ainoastaan on naisia hallintoneuvostossa. Ja Espanjan yliopistoissa 60 prosenttia opiskelijoista on naisia. Korkeimmassa johdossa 8 prosenttia. Ja miehet ovat loput 92 prosenttia. Vain 5 prosenttia yritysten hallintoneuvostojen puheenjohtajista on naisia. Tämä on epätasa-arvoa. Naisten täytyy päästä näihin elimiin, jos päätöksiä tehdään. Tätä varten meidän täytyy yhteensovittaa perhe-elämä ja työelämä. Meidän täytyy ymmärtää meritokrasian merkitys. Meillä on Espanjassa vuodelta 2007 juontuva tasa-arvolaki, joka vaatii naisten edustusta yritysten johtoelimissä. Ja asteittain naiset alkavat päästä näihin elimiin. Joten katsotaanpa, miten Euroopan parlamentti voi vaikuttaa jäsenvaltioihin. luodakseen perusta, mikä perusta se sitten onkaan. Ja jotta naiset voisivat murtaa kaikki epätasa-arvon esteet ja esittää osansa yritysmaailman tärkeissä päätöksentekoelimissä kriisin aikana, kun yhä enemmän meidän täytyy luottaa naisiin. Me puhumme tasa-arvosta. Meillä on Lissabonin sopimus, Rooman sopimus, kaikki nämä maailmankonferenssit. Me puhumme tasa- epätasa-arvosta. Ja kuten herra Gustafsson sanoi, että meidän hallituksessa on myös tasa-arvoministeri. Meidän täytyy tarttua näkemiimme epätasa-arvo-ongelmiin. Täytyy poistaa miesten ja naisten tasa-arvo-ongelmat ja tie on vielä pitkä. Se, eh, ci sono altri quattro... Kiitoksia paljon. Täällä on vielä neljä puheenvuoropyyntöä. Ja meidän on määrä neljän minuutin kuluttua olla jossakin muualla jo. Joten pyytäisin, että tulkita antaisivat meille muutaman minuutin lisäaikaa. Nyt täytyy muistuttaa vielä puhujalistalla olijoita että heidän täytyy puhua erittäin lyhyesti ja ytimekkäästi, jotta saamme lopetettua ajoissa. Sitten 14.15 eteenpäin teillä on taas tilaisuus puhua. Herra Schaaf seuraavana. Ja, äh, vielen, vielen Dank für das Wort. Mein Name ist... Paljon kiitoksia. Nimeni on Jean-Paul Schaaf. No, kerrankin mies, joka käyttää täällä puheenvuoroa. Mutta ihan lyhyesti. Tulen Luxemburgista ja johdan parlamentin perhe, nuoriso ja tasa mahdollisuuksien, yhtäläisten mahdollisuuksien valiokuntaa, jossa käsitellään myöskin miesten ja naisten toimintamahdollisuuksia. Minä uskon, että naiset haluavat kantaa kortensa kekoon. Ja kun katsotaan tämänpäiväistä osallistujalistaa, niin se jos mikä on omiaan kertomaan tilanteesta. Ja monet naiset todellakin ikään kuin vakaumuksellisesti haluavat ajaa näitä kysymyksiä. Niin kuin tekin rouva puheenjohtaja totesitte, työ ja perheelämän yhdistäminen on se kompastuskivi tällä hetkellä. Ehkä meidän pitäisi luoda sellaisia ohjelmia, jotka eivät ole kohdistettuja naisiin, vaan miehiin, jotta ei enää toitotettaisiin tätä työ- ja perheelämän yhdistämiskysymystä. On tietenkin selvää, että miehet omalta osaltaan ovat syypätä siihen, että naisiin kohdistuu näin suuri paine. Ja jos tasapaino tilaa halutaan saada aikaiseksi, niin meidän pitäisi rohkaista miehiä antamaan naisille enemmän toimintamahdollisuuksia, mikäli he ovat halukkaita panostamaan yhteiskunnalliseen toimintaan, mutta se taas tarkoittaa sitä, että miesten pitäisi panostaa enemmän juuri sosiaalisen puolen perhetoimintaan. Eli kyse on arvoista, viestinnästä, sosiaalisesta panoksesta ja se pitäisi linkittää miehiin. Tämän halusin ottaa esille. Kiitoksia. Grazie, onorevole Madame la Présidente. Rouva puheenjohtaja, minun pitäisi nuorentua 40, vuotta. vuotta minä olen tasa-arvopolitiikkaa edistänyt. Ja aina me valittelemme samoja asioita. On tiettyjä vaatimuksia, joilla me haluamme avata ovet. Me olemme puhuneet Euroopan lainsäädännöstä, mutta meillä on arsenaali, meillä on laaja kirjo ää, eurooppalaista lainsäädäntöä vuodesta 1975 lähtien miesten ja naisten tasa-arvoon liittyen. Meillä on erittäin hyviä direktiivejä, mutta niitä täytyy soveltaa jäsenvaltiossa. Tiedän, että Tasa-arvovaliokunta vaatii aina uudistuksia, mutta minun täytyy sanoa, sanoa että nämä uudistukset tehtiin silloin, kun me, tämä parlamentti ei ollut niin iso. Lainsäädäntö on hyvä, mutta sitä täytyy täytäntöön panna. Enpä tiedä, jos 27 jäsenvaltion Euroopassa kykenemme tekemään niin hyvää lainsäädäntöä enää. Minä tiedän tämän, mutta meidän täytyy hyödyntää tällä lainsäädäntöä. Meillä on tietysti tämä kuulu miesten ja naisten palkkan välillä. Me puhumme keskiarvoista, ja keskiarvot eivät sano mitään. Tiedän miehiä, jotka tekevät samaa työtä kuin muut miehet ja ansaitsevat vähemmän. Yksityisen sektorilla bussikuski maassani niin ansaitsee paljon vähemmän kuin bussikuski julkisella sektorilla – Joten älkää käyttäkää keskiarvoja. Sanokaa naisille, että heitä syrjitään heidän yrityksessään suhteessa miehiin. Ja silloin kannattaa vaatia oikeuksia. Olemme tehneet näin. Olen ollut osallisena tietyissä oikeusjutuissa, jotka voitimme. On satoja miljoonia. Voisin äh, 75-80, jotka saivat, satoja tuhansia, jotka saivat takautuvasti lisää palkkaa, kun heitä, kun heitä oli syrjitty esimerkiksi perheen päälle annetussa tuossa. Olin tekemässä sellaisen jutun kanssa, joka liittyy kuntaan, ja voitimme ja 25 miljoonaa Luxemburgin frangia maksettiin takautuvasti ja champagne tuotiin meillä sitten. Mutta lainsäädäntöä siis on, mutta teidän täytyy jäsenvaltiossa vaatia täytäntöpanoa. Ei Euroopan lainsäädännön uudistaminen tule auttamaan teitä, jos ette sittenkään täysimittaisesti hyödynnä hyvää eurooppalaista lainsäädäntöä, jota meillä on kaikilla näillä alueilla. Koskien myöskin itsenäisiä ammattiharjoittajia. Lopetan tähän. Älkää koskaan sanota, että täytyy keksiä pyörä uudestaan. Lainsäädännöllisesti Euroopan tasolla pyörää ei tarvitse keks, keksiä uudelleen naisten miesten tasa-arvoisen kohtelun suhteen. Lainsäädäntöä pitää soveltaa oikein. Grazie. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Täällä on vielä kaksi puhujaa listallani, mutta nyt todellakin vetoaisin teihin, Rova Tun ja Rova Amama tiru, että puhuisittekin myöhemmässä vaiheessa vasta iltapäivällä, jotta teillä on sitten riittävästi aikaa. Rova Podimata ja herra Karassa voivat nyt tehdä jotakin yhteenvetoja aamupäivän kokouksesta. Eli jää näin enemmän aikaa. Kiitoksia myöskin tulkeille yliajasta. Rova Kosmidu vastaa tänään tulkkauksesta, joten hänen suosiollisella myötävaikutuksellaan voimme vielä hetken aikaa kokoustaa. Thank you very much, grazie. Kiitoksia ja kiitoksia Roberta. Sanon vain muutaman sanan äidinkielelläni. Kreikaksi siis. Ei nyt puhu tässä varapuhemiehen ominaisuudessa, joka vastaa tiedottamisesta, vaan pikemminkin Euroopan parlamentin naispuolisena jäsenenä haluaisin nyt esittää jotakin kommentteja. Tämä keskustelu aamupäivän aikana on ollut äärimmäisen mielenkiintoista. Me olemme täällä puhuneet esimerkiksi lainsäädännöstä Euroopassa, siitä, miten naiset saataisiin paremmin osallistumaan poliittisen elämään Euroopan parlamentin naisten määrästä ja muista seikoista. Ja monet puhujat ja kollegat aivan oikein huomauttivat, että kyse on keskiarvoista. Keskiarvo ei välttämättä millään tavalla heijastele kuitenkaan jäsenvaltiossa valitsevaa realiteettia. Realiteetti, tosiasia on se, että sukupuolten välinen tasa-arvo on seikka, jonka suhteen tilanne on erittäin monenkirjava eri puolilla Eurooppaa. Keskiarvo kansallisten parlamenttien naisjäsenten osalta on noin 27 prosenttia. Naisjäseniä on keskimäärin 27 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että joissakin jäsenvaltioissa on naisia 56, 50 tai 60 prosenttia. Ja joskus miehiä saattaa olla vain 40 prosenttia mutta tilanne vaihtelee suuresti jäsenvaltiosta toiseen. Ei tämä ole näin puhtaasti 75-25 jako. Herra Karasa viittasi siihen vaikutukseen, joka väestön ikääntymisellä tulee olemaan sukupuolten tasa-arvon kannalta. Hyvät kollegat, Espanjassa ja Kreikassa tilanne on mikä on. Puheenjohtaja ja Gustafsson viittasivat niihin vaikutuksiin, joita kriisillä on sukupuolten tasa-arvon kannalta. Yksi näkyvä vaikutus kriisistä on. Jäsenvaltion välillä on erittäin suuria eroja sukupuolten tasa-arvon osalta ja nyt vaikuttaa siltä, että tämä kuilu tulee entisestäänkin kasvamaan kriisin myötä, erityisestikin siksi, että sosiaalimallin murentaminen Euroopassa – ja ne valtavat leikkaukset, joita tehdään eri maissa, ei pelkästään vain muutamassa maassa, vaan hyvin monessa maassa, tulevat vesittämään sosiaalipolitiikkaa. Kaikkialta leikataan ja vähennetään, ja tämä vaikeuttaa naisten mahdollisuutta ei pelkästään päästä politiikkaan, vaan myöskin naisten mahdollisuus hankkia perhe ja toimia työelämässä on entistäkin vaikeampaa. Minun täytyy sanoa, että yksi merkittävimmistä seikoista, joka tänään Euroopassa täytyy ottaa käsittelyyn ja ottaa huomioon, on ensinnäkin pyrkiä pääsemään yli tästä kriisistä. Meidän täytyy myöskin päästä eroon kansallisesta ajattelutavasta ja sirpaloituneesta ajattelusta. Monet kollegat, jotka ovat tänään paikalla, ovat viitanneet tasa-arvoon ja demokratian ja monet, jotka eivät enää ole paikalla, ovat valmiita meitä tukemaan. Meidän täytyy varmistaa, että toimimme itse esimerkillisesti ja luomme myöskin erilaisia verkostoja, joiden avulla voimme osoittaa, että Euroopan tasolla tietyssä määrin olemme yksimielisiä asioista. Niin kuin Rouva Lylingavan oikeasti totesi, kaikki lainsäädäntö, jota on olemassa, ei toimi käytännössä, ellei sitä pistetä täytäntöön. Meidän täytyy luoda kokonainen eurooppalainen tasa-arvon kulttuuri, joka sitten heijastuu kaikkialle Eurooppaan. Meidän täytyy itse näyttää esimerkkiä. Näin on tehty monella muullakin politiikan saralla. Esimerkiksi yhteisessä maatalouspolitiikassa on suoritettu jonkinlainen terveystarkastus. Eikö tämän samantapaista voitaisi tehdä sukupuolten tasa-arvon kohdallakin? Meidän täytyy pyrkiä myötävaikuttamaan asianmukaisten olosuhteiden luomiseen, jotta edistystä saadaan aikaan Euroopan tasolla. Meidän täytyy tarkastaa, mikä tilanne tällä hetkellä on kansallisella tasolla ja sitten pyrkiä tästä eteenpäin. Tämä auttaisi meitä oikeaan suuntaan merkittävässä määrin. Kiitos. Es sollte zwar bei dieser Veranstaltung nicht ein Mann das niin viimeisenä puhujana ei pitäisi tällaisessa tilaisuudessa olla mies, mutta sanoisin seuraavaa ihan selkeyden nimissä toteaisin, kyllähän lapset voivat soittaa myöskin parlamentin johtotehtävissä toimivalle miehelle. Eli meidän täytyy tietenkin huomioida tämä tarve, että olivatpa vanhemmat missä tahansa, niin lapsilla pitää olla mahdollisuus soittaa vanhemmilleen. Ja me emme voi hyväksyä sitä, että jos lapsi soittaa, niin sitä pidetään jonkinlaisena häiriötekijänä. Ikinä emme pysty sääntelemään tällaisia kysymyksiä. Ei sitä voi lain kirjaimin muuttaa. Kyse on lapsen arvosta ja suhtautumisesta lapsiin. Herää kysymys siitä, että miten suhtaudumme tällaisiin tilanteisiin. Ja sitten se toinen asia, joka mainittiin, että tämä medioiden vaikutus. Mutta jos katson nyt omaa kotimaatani, niin voin todeta, että tärkeintä olisi, että mediat joutuisivat puoluepoliittisesta näkökulmasta katsottuna toimimaan tasa-arvoisesti, eikä niinkään korostamaan miesten tai naisten roolia. Kyse on sisällöistä, mutta voi kysyä myöskin, että minkälaista viestiä olemme välittämässä. Puutummeko tähän viestiin vaiko itse poliittiseen toimijaan? Eli kyse ei ole vain ainoastaan medioista, vaan myöskin meistä, ketkä nimeävät, ketkä valitsevat nämä toimijat ja instituutiot, ketkä edustavat niitä, kun julkisella saralla keskusteluja käydään. Eli puoluepoliittisista syistä me olemme monesti halukkaita toimimaan eri tavalla. Eli meidän täytyy pohtia sitä, että kuka edustaa ketä ja missä, sillä julkisen kuvan ja arvojen ja puoluepoliittisten näkemysten välillä on olemassa selvä ero. Ja kolmas seikka on se, että Euroopan unionin perusarvoihin kuuluu myöskin se, että ketään ei saa syrjiä. Ja tästäpä syystä meidän on varmistettava, että tätä syrjintäkielto arvoa käytetään silloin, kun halutaan puuttua epäkohtiin. Mutta jos kansalaisten mielissä ajatusmallit eivät muutu, tai jos emme viesti uudella tavalla eroavaisuuksista ja eroavaisuuksien syistä ja yhdessäelon säännöistä, niin ilman tätä viestintää me emme saa hyväksyntää syrjintäkieltoa asetuksen hyväksymisen taakse. Eli kyse ei ole vain ainoastaan näistä prosenttiluvuista, miesten ja naisten osuuksista. Kyllähän me niihinkin puutumme, meidän täytyy tehdä tälläkin saralla jotain asian hyväksi. Mutta kyse on myöskin viestinnästä. Meidän täytyy kertoa, mitkä toimet ovat syrjiviä. Siihen täytyy puuttua, jotta kansalaisten näkemys muuttuisi, jotta ne toimenpiteet, joihin me olemme valmiita ryhtymään, saisivat myöskin helpommin positiivista vastakaikua kansalaisten keskuudessa. Oikein paljon kiitoksia. Euroopan parlamentti varmaankin johtaa tätä keskustelua silloin, kun pyritään poistamaan syrjintää ja parantamaan tai valistamaan kansaa. Ja näihin sanoihin päättäisin puheenvuoroni. Kiitoksia ja hyvää ruokahalua. Kiitoksia, Rova Podimaatta ja herra Karas tästä teidän erittäin sitoutuneesta ja ansiokkaasta työstänne. Te vastaatte tiedottamisesta silloinkin, kun on kyse naisten tasa-arvosta ja tasavertaisista mahdollisuuksista. Me palaamme tänne samaiseen saliin kello 14.15, joten lounastauko jää tässä nyt hieman lyhyeksi. Menemme ruokasaliin numero neljä. Salonkiin numero neljä.